Um, so dear colleagues, let's... No niin, hyvät kollegat. Avataan tämä iltapäivän kokous. Kohta 13 esityslistalla on vuorossa rajat ylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muutamista perittävien palvelumaksujen osalta. Mietintöluonnos on kyseessä siis. Ja esittelijänä on Eva Maidel. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Chair, um, good Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kollegat. Tänä vuonna juhlamme sitä, että sisämarkkinat lähtivät liikkeelle 25 vuotta sitten. Kuitenkin samaan aikaan kansalaiset ja yritykset Euroopassa vieläkään eivät pysty täysin hyödyntämään eh, etuja johtujen eri sektoreilla olevista eh, rajoituksista. Rajat ylittävät maksut ovat tar- välttämättömiä, mitä tulee kuluttajarahoituspalveluihin ja mitä tulee koko EU-talouteen. Maksupalvelujen käyttäjät, seitsemästä muusta kuin euroalueen maasta vieläkin joutuvat maksamaan erittäin korkeita maksuja rajoitettavista maksuista EU-ssa huolimatta e, e, yhtenäisestä euromaksualueesta. Siksi olen tyytyväinen komission ehdotuksen, että muutetaan asetusta 924 koska tätä kautta Euroopasta voivat siirtää euroissa rajat ylittävällä tavalla ja maksavat saman hinnan kuin kotimaan maksujen yhteydessä omalla valuutallaan. Tämä on välttämätöntä, että voidaan poistaa yritysten ja henkilöiden kohtaama haitta muista kuin EU-maista ja varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet toimia kilpailun kannalta euroalueen maissa. Komissio on arvioinut, että muutokset ovat noin, edustavat 9 miljardin säästöt kansalaisille kaiken kaikkiaan. Kuitenkin hyötyihin liittyy paljon vahvempaa taloudellista yhdentymistä EU:ssa, helpompi vapaa kauppa, vapaa liikkuvuus ja rajat ylittävällä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten toisessa osassa ehdotusta, vaikkakin komission pyrkii saamaan suurempaa avoimuutta ja enemmän vaihtoehtoja kuluttajille. Tämä on tietysti ihailtavaa, mitä tulee valuutan muutamiseen, mutta meidän pitää kuitenkin olla varovaisia välineiden kohdalla, miten tähän pyritään. Siksi uskon, että jos delegoidaan maksutus pankkiviranomaiselle, jotta se voi määritellä näitä valuutanmuutojärjestelmiä. Se on välttämätön sääntelytoimi, jossa ylitetään tämän asetuksen tavoite. Sitten josta meidän johdotulla lainsäädännöllä tämä voisi johtaa säännöll- käsittely epävarmuuteen ja aiheuttaisi ehkä suurempia maksuja. Sitten jos antaa katto valuutanmuunto maksuille, vaikka se olisi vä- väliaikaista tai pysyvää, niin se voi vaikuttaa haittaavalla tavalla markkinoihin ja tämän takia tämä ei ehdoteta lausuntoluonnoksessa tässä toimitaan vastoin perusperiaatteita, markkinatalouden periaatteita vastaan ja vapaata kilpailua vastaan, koska tämä on tavallaan hintasääntelyä jos halutaan varmistaa avoimuus, jos valuutan muuto on mahdollista, jos asetuksessa on selkeät vaatimukset asetettu palveluntarjoajille. Tämän takia tässä pyritään parantamaan komission ehdotusta. Tässä mielessä samoin olemme huolella pohtineet tarkentavia muutoksia. Tätä kautta saamme ainutlaatuisen mahdollisuuden osoittaa, käytännöllisesti, konkreettisesti sitä, mitä EU voi tuoda. Se voi löytää ratka- ratkaisuja kansalaisten kokemiin ongelmiin ja varmistaa yhtenäisyyden sisämarkkinoilla. Haluaisin kiittää tähän asti tehdystä työstä, jota minun työryhmäni on tehnyt. Samoin kiitän sihteeristöä ja haluan tehdä hyvässä yhteistyöhengessä ripeästi työtä kollegoiden kanssa, jotta voidaan vielä poistaa yksi e- esteiden alue EU näin parantaa kansalaisten arkipäivää ja saada aikaan parempia palveluita yrityksille. Kiitos. Thank you to the rapporteur. Kiitokset esittelijälle. Nyt varjoesittelijät S&T ryhmästä olkaa hyvä. Tack för ordet. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä eh, esittelijää hänen eh, esityksestään ja työstään tämän mietinnön parissa. Minusta on hyvä, että komissio ja esittelijä haluavat eh, tasata nämä kustannukset rajat ylittävissä maksuissa samalle tasolle kuin kotimaiset siirrot. Komission näkökulmasta tämä suunnitelma eh, jättää kuitenkin eh, toivomisen varaa. Komissio on eh, ilmaissut toimintasuunnitelmassansa, että komissio haluaa vähentää kustannuksia rajat ylittävästi kaikissa jäsenvaltioissa. Ja parlamentissa, parlamentin mietinnössä puhutaan myös siitä, että pitäisi vähentää näitä kustannuksia kaikista maista. No komission neljästä vaihtoehdosta lähdetään siitä, että tämä muutos merkitsisi sitä, että nämä raja, kustannukset rajat ylittäville maksuille EUn sisällä olisivat samat kuin kotimaiset transaktiot kansallisessa valuutassa – jos tarkoitus on vähentää kustannuksia rajat ylittävissä siirroissa kaikissa jäsenvaltioissa, niin silloin täytyy huolehtia siitä, että asetuksen muutos, muutos kattaa kaikkien jäsenvaltioiden valuutat. Ja investointikustannukset ähm, lasketaan noin kolmeksi miljardiksi vuodessa. Ja samanaikaisesti odotetaan, että eurooppalaiset kuluttajat ja yritykset voisivat säästää noin 1,5 miljardia vuodessa. Komission omassa seuraus- ja konsekvenssianalyysissä ollaan sitä mieltä, että eurooppalaiset kuluttajat ja yritykset saisivat eniten iloa tästä vaihtoehdosta. Eli tällä hetkellä kuluttajat joutuvat maksamaan korkeampia maksuja, kun he nostavat tai maksavat jotain ulkomailla. Tätä kutsutaan dynaamiseksi valuutan konvertoinniksi, jossa oikeastaan tilanne on aina kalliimpi kuluttajalle. Jotta tilanne olisi avoimempi, niin pankkien olisi hyvä tai ne voitaisiin velvoittaa informoimaan asiakkaitansa tästä dynaamisesta valuutanvaihdosta. Ja silloin asiakas voisi itse tehdä päätöksen ja tehdä tällaisen ennakkovalinnan omassa, omalla pankkikortillansa. Ja nämä tällaiset ennakkoasetukset, äh, niitä voidaan luonnollisesti muuttaa sekä asiakaspankissa että äh, internetipankissa. Ja jos asiakas valitsee tämän äh, dynaamisen valuutan vaihdon esivalinnaksi, niin silloin avoimuutta pitäisi lisätä niin, että kuluttajalla olisi mahdollisuus tehdä vertailuja ja esimerkiksi määritellä se, mitä vaihtokurssia käytetään, vaikkakin itse transaktio toteutettaisiin pari vuorokautta myöhemmin, koska useimmiten valuuttakurssimarkkinoilla ei tapahdu suuria muutoksia. Ja usein seuraavana päivänä kurssi on sama. Haluan kiittää esittelijää yhteistyöstä ja odotan avointa ja hyvää keskustelua. Kiitos. Thank you for the... Kiitoksia sitten ECRstä. Tän jo saa jos Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, pani poseł. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijä, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Uskon, että suurin osa tekstistä on meidän ryhmämme kantojen mukaista – me tuemmeko tätä perustalaatuista muutosta tässä ehdotuksessa, joka tarkoittaa sitä, että olisi euromaksuilla samat maksut kaikkialla euroalueella ja sen ulkopuolella myös. Kuten tässä päähdotuksessa on mainittu. Ja uskoisin myöskin, että sitä tasoa, millä se on, pitäisi laajentaa esimerkiksi koskemaan kaikkia EUn käytössä olevia valuuttoja – Tiedämme, että EU on tärkeää myöskin kaupan toimijana ja pitää myöskin miettiä että pankin selvitysjärjestelmiä pitäisi kaikissa maissa käyttää samalla tavalla. Enkä ymmärrä, miksi euroalueen pankkien pitäisi noudata eri periaatteita maksujen osalta kuin muut, muut valuutat. Koska jotkut pankit pelottavat näistä valuuttasiirroista enemmän kuin toiset. Tämän takia on tärkeää kuluttajille ottaa tämä asia huomioon, koska näin myöskin muut, muuten heidän mielestään euron ulkopuoliset valuutat ovat tavallaan toisen luokan valuuttoja, joka on sittenkin yhtenäismarkkinoiden periaatteen vastaista, emmekä tätä saisi missään nimessä hyväksyä. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että tämä vaihtoehto, se, että laajennettaisiin tätä koskemaan kaikkia valuuttoja rajat ylittävissä tapauksissa, niin sitä pitää ottaa jossain vaiheessa huomioon kuitenkin tämä, mutta joten hyvä esittelijä. Esittelijä näkee kyllä tämän omassa ehdotuksessaan, koska tarkistuksessa numero seitsemän hän pyytää Euroopan unionin komissiota ottamaan tämän asian huomioon, että soitamislajaa alaa laajennettaisiin. Ehkä tässä voitaisiin mennä jopa pidemmällekin. Joten vetoaisin esittelijää, että tämä, hän lähtisi pidemmälle meneviin erotuksiin tässä suunnassa. Ja mikä on tärkeää vielä on se, että valuuttajavaihtojen avoimuus on asia, josta muutkin puhuivat täällä näin. Olen samaa mieltä. että Tämänhetkinen tilanne ei ole kestävä ja tämän takia meidän pitäisi erityisesti lisätä valuutan vaihdon avoimuutta kaikissa maksupalveluissa – jokaisen käyttäjän osalta. Ja tässä vastustaisi kuitenkin tarkistusta 10 se, että tämä ehdotus ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen vaihtoehdon osalta, se, se ei ole vielä tarpeeksi tarkka. Meidän pitäisi katsoa vielä, että mikä näistä olisi kaikkein toimivin ratkaisu lähitulevaisuudessa. Joten on vaikea taata sitä, että jokainen ihan näin suoraan tietää, mitkä vaihtoehdot ovat eri kurssien osalta, kun he menevät tänne pankkitiskille ja haluavat maksaa. Ja koska muutkin odottavat siellä jonossa takana sitten, kun tehdäänkö omia maksujaan. Niin tällainen valuutan vaihtotieto, joka annettaisiin vaikka ostajalle tai asiakkaalle myyntihetkellä, se pitäisi olla hieman tarkempaa tulevaisuudessa – koska joskus tämä todellinen toimi tapahtuu vasta kaksi päivää, kaksi työpäivää tämän maksupyynnön jälkeen. Joten me pyytäisimme, että tässä löytäisi enemmän kompromissipohjainen ratkaisu, joka ottaisi toisaalta huomioon kaikki koko maksuprosessin vaatimukset ja, ja eri toimijoiden oikeudet ja sitten taas kuluttajan oikeudet. Me vastustamme kyllä esittelijää siinä mielessä, kun hän puhuu eurooppalaisesta valvonta toimijasta tai toiminta euro, eurooppalaisten valvontaviranomaisten osalta, tai sitten myrkytellään katto näille maksuille. Me näissä yhteydessä me vastustamme esittelijää. Meidän, mistä tähän pitäisi löytää ratkaisu, joka toimii. kun muistan tätä vanhan myöhäisen imperiumin aikaa, niin silloin säännellyt hinnat ja ylisääntelyn vuoksi, muistan tämän vanhaista historiasta, tämä johti siihen, että markkinat romahtivat, joten haluan vetää yhteen, että meidän pitää taata, että tätä, tämä teksti hyväksytään ja tämä maksu menettely hyväksytään parlamentissa on mitään viivästyksiä, ja meidän pitäisi tehdä myöskin muutoksia tähän perustellullisesti. Niissä tapauksissa tarvitaan, ja meidän pitäisi laajentaa tämä koskemaan kaikkia valuuttoja kaikissa jäsenvaltioissa, ja tehdä lisäehdotuksia avoimuuden ja valuuttojen vaihdon osalta. Kiitoksia. Edustaja Jesek Altista arvoisa puhemies Minä täysin tuen tämän ehdotuksen tavoitteita. Minusta on erittäin tärkeää, että meillä on avoimuutta, mitä tulee rajat ylittävään siirtoihin. Jos me haluamme huolehtia sisämarkkinoista, markkinoista, niin silloin meidän täytyy huolehtia myös siitä, että kaikki maksut ovat yhtäläiset kaikille. Minä uskon myös, että on oikein, että maksupalvelujen käyttäjillä on täysi avoimuus, kun on kysymys näiden maksujen maksuista. Mitä tulee Maidelin mietintöluonnokseen, olen samaa mieltä hänen positiivisesta lähestymistavastaan komission tekstiin. Toki uskon, että voidaan tehdä selkeytyksiä ja lisäyksiä, kuten esimerkiksi tarkistus 10 artiklan 3a, jossa varmistetaan se, että maksupalveluiden käyttäjät saavat mahdollisuuden tähän valuutan vaihtokustannuksiin. Jos saa mahdollisuuden maksaa omalla valuutallansa, niin se tuntuu olevan kaikkein paras ja selkein lähestymistapa. Minusta kustan, käytettyjen kustannuksen ja valuutan vaihtokurssien ilmoittaminen olisi suuri etu kuluttajille. Ja se, että muutet, poistettaisiin EBA RTS ja että tulisi jonkinnäköinen tällainen siirtymäkausi markkinoille, niin tämä, että tämä vähentäisi kustannuksia yrityksille. Olen valmis keskustelemaan tästä edelleen ja pysyn, olen avoin keskustelemaan siitä, miten saadaan parhaat äh, ratkaisut sekä kuluttajille että yrityksille. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Vihreiden puhuja. Herra Viekäs, olkaa hyvä. Nós somos eh, sensíveis às preocupações. Niin, kiinnitämme kyllä kovasti huomiota huolenaiheisiin, jotka löytyvät tämän mietinnön taustalta. Kyseessä ovat maksut, joita ihmisten pitää maksaa, kun he tekevät kansainvälisiä eh, maksuja. Mutta tähän kyllä nyt liittyy muunkinlaisia ongelmia nimittäin palvelumaksut, joita pankit rahastavat erilaista palveluista. Esimerkiksi Portugalissa nämä maksut ovat aika korkeita, eikä niille ole mitään perustetta ihan päinvastoin. Voin muistaa sellaisia lausuntoja, joita olemme kuulleet pankkivalvontaviranomaisilta, että tätä kautta pitä, piti jotenkin kannustaa pankkeja tai tätä kautta pidettiin siis py, pyrkin, pyrittiin siihen, että maksuilla saatiin pankit kannattavammiksi silloin, kun korot olivat äärimmäisen alhaalla. Portugalissa maksut lähtevät liikkeelle usein, usein yhdestä eurosta, mutta nopeasti sitten nämä summat nousevat. Jos on siirrettävänä 100 000 euroa, niin sitten rahastetaan 20 euroa. Ja tähän täytyy sitten lisätä vielä kaikki verhot, verot. Eh, siis trendinä on, että pankkimaksut vaan nousevat. Me puhumme markkinoista, jotka toimivat jonkinlaisena oligopolina. Fuusioita tapahtuu pankkisektorilla ja olen aika huolissani tästä suuntauksesta. Näyttää siltä, että ei oteta huomioon logiikkaa näissä maksuissa ja näin on hyvin vaikea verrata kansainvälisiä maksutapahtumia kansallisiin tai kotimaan maksuihin. Sitten to, vielä yksi huolenaihe liittyy siihen, että on yritykset, jotka tarjoavat palveluita, jotka asentavat pankkiautomaatteja eri maihin ja ne sitten kantavat palvelumaksuja, kun ihmiset nostavat rahaa tileiltään. Tämä tapahtuu täysin rankaisemattomalla tavalla. Tämä pitäisi tapahtua kuitenkin avoimesti, minkä verran joudumme aina maksamaan tällaista maksua, riippumatta siitä, missä olemme eu Tämä koskee Portugalia tietysti, mutta uskon, että sama koskee muitakin maita. Tietenkään tämä ei vie pois merkitystä tämän päivän ehdotukseltamme, mutta Ehkä voisimme ottaa mukaan nyt joitakin ongelmia, jotka itse tässä otin esiin. Vielä mainitsin, että tämän ehdotuksen täytäntöönpanoon tulee menemään kolme vuotta. Tämä tuntuu nyt hiukan liioitelta. En ymmärrä yksinkertaisesti, miksi on tällainen aikaraja asetettu. Sitten kun tämä kaikki on hyväksytty, niin on melkein kulunut neljä viisi vuotta ja tällä väillä – kansalaisten etuja etujen toteutumista vain lykätään eteenpäin. Kuitenkin haluamme tehdä yhteistyötä esittelen kanssa tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten EFTD. Kiitoksia teille. Sitten, onko joku muu vielä? No mennään sitten menettelytapaailma puhujalistaa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin ottaa vain kaksi asiaa esille, jotka täällä mainittiin täällä jo kollegoidenkin taholta. Ensinnäkin, onko täällä otettu huomioon se mahdollisuus, mikä saattaa tapahtua, että tässä ristiin tuetaan eri toimijoita, että tavallaan tuetaan sitten näillä avulla, näillä avulla toisia toimia. Me otimme tämän selitysmuistiossa esille tämän ilmiön ja tämän takkiin me, me etsimme täällä parasta ratkaisua, joka minimoisi tämän vaaran, mutta me komission ehdotuksessa vielä näe tätä kuitenkaan, että voisimme tämän riskin poistaa. Ja toinen asia, se liittyy tähän aika tiukkaan vaatimus. Tässä on tällainen tarkastelulauseke vielä myöhemmin olemassa joka on teidän versiossanne mukana, onkin hyödyllinen, mutta kysyisinkin teiltä, että oletteko ajatelleet sitä myötä, että tämä lauseke, tämä tarkastelun lauseke, tarkoittaa sitä, että soitamisella laajennettaisiin tämän avulla myöhemmin, että meillä olisi sitten räätylittäviin maksuihin, millä tahansa valuutalla samat maksut, vastaavasti kuin sisäisiin maksuihin siis. Kiitoksia Nina Giel seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijä. Olen iloinen tästä ehdotuksesta, joka komissiolta on tullut, koska tämä on ratkaisevan tärkeää, jos halutaan toimivat sisämarkkinat ja meidän pitääkin varmistaa, että rajat ylittävät maksut kustannuksiltaan ovat yhtä samanhintaisia kuin kotimaan maksut. Mitä tulee sen kuningaskuntaan, niin pelkäänpä kyllä, että nyt kun tällä, tässä ollaan lähdössä EU-sta ja sisämarkkinoilta, tämä voi tarkoittaa sitä, että yritykset ja kansalaiset isossa britannissa eivät hyödy näistä uudistuksista. Ja erityistä huolta tunnen siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen hiljattaiset ehdotukset toteavat, että jos ei sopimusta synny, tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kustannukset vain nousevat brittiyrityksille ja kansalaisille, kun he tekevät maksuja ja käyttävät luottokortteja. Ja kaikki nämä tällaiset palvelumaksut nousevat. Mutta mitä tulee itse mietintöluonnokseen, minua kiinnostaa tässä tarkoitus 11. Minut kyllä pitää vielä vakuuttaa täysin siitä, että meidän pitäisi poistaa kokonainen ehdotus – ja siirtää se pankkiviranomaiselle ja poistaa esittelijän ehdotus siitä, että asetettaisiin maksuille väliaikainen katto rajoitetuissa maksuissa. En ole varma, että se oikein nyt auttaa meitä saavuttamaan tavoitetta, että saataisiin hyvin, hyvin toimivat sisämarkkinat aikaan. Meillä ei ole avoimuutta eikä meillä ole viitekehystä, että nähtäisiin kuka mitäkin tekee, mutta kuulinkin tässä esittelen aikaisemman aikaisemmin toteavan, että haluaisitte jättää tämän asian markkinoille, mutta meidän kokemuksemme mukaan markkinat, markkinat eivät useinkaan korjaa omaa toimintaansa näissä kysymyksissä, joten haluaisin ymmärtää, liittyykö tähän jotakin muuta eh, tämän järkeilyn takaa, että esittelijä haluaa poistaa kokonaisen komission ehdotuksen. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Hyvä. Komissio käyttää puheenvuoron vielä, olkaa hyvä. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. Olen hyvin tyytyväinen nähdessäni, että täällä on uh, niin paljon tukea aloitteen kattaville tavoitteille. Ja minusta on hyvä nähdä, että täällä on tukea ehdotuksen ensimmäiselle osalle siinä, että yhtäläistettäisiin kustannuks, rajat ylittävien maksujen kustannukset samoihin kuin kotimaisten. Jotkut haluaisivat laajentaa tätä myös muihin valuuttoihin, mutta me pitäydyimme tästä vaikutusten arvioinnin pohjalta. En muista nyt, kuka tästä itse asiassa puhui vähittäisessä rahoituspalveludirektiivissä olimme kunnianhimoisempia, mutta useimmat rajat ylittävät maksut tapahtuvat nyt jo euroissa ja meillä on jo tarvittava infrastruktuuri siihen, joten ei ole mitään selitystä sille, miksi pankit eivät sitä siirtäisi näitä etuja kuluttajille. Joten, että meillä on tämä optio ainoastaan, että keskitytään vain euroon, sitä kautta me tuomme todellisia etuja suurimmalle osalle kuluttajista. Ja onhan muillakin mahdollisuus vaihtaa siirtonsa ei-euromaissa europohjaisiksi maksuiksi. Ja mitä tulee tähän toiseen asian liittyen avoimuuteen, vaihtokursseissa. Tämä asia otettiin esiin. Meistä olisi hyvä, että olisi vaatimuksia avoimuudelle, lisääntyneelle avoimuudelle valuutan vaihdoissa tai vaihtokursseissa. Mutta teknisesti tämä vaikuttaa olemaan hankalaa. Jotkut näistä ehdotuksista, jotka, vaikut, jotka mainittiin nyt esimerkiksi tässäkin keskustelussa, osoittavat, että meidän täytyy todellakin katsoa tarkkaan, mitä tämä merkitsee. Ja sen vuoksi me komissiossa olemme sitä mieltä, että haluamme antaa Euroopan pankkiviranomaisille mandaatin tutkia asiaa, koska niillä on tähän resurssit niin, että pankkiviranomainen voisi tutkia, mikä on paras tie eteenpäin. Tästä monet täällä puhuivat ja jäsenvaltiot neuvostossa myös sen hylkäsivät, joten olimme luopuneet tästä ehdotuksesta, mutta neuvoston ehdotus kuitenkin antaa meille mahdollisuuden tehdä nopeita edistysaskelia yleisellä avoimuusvaatimuksella ja pitämällä asioita avoimena mahdollisille muutoksille tämän äh, pankkiviranomaisen laatiman asiakirjan perusteella. Joten me kykenemme tätä kautta tuomaan nopeita äh, etuja kuluttajille. Ei ole kysymys siitä, että joudutaan odottamaan kaksi-kolme vuotta. Meidän alkuperäisessä ehdotuksessa äh, puhuttiin nopeista eduista, mutta nyt neuvoston asiakirjan pohjalta tämä on, pitäisi mennä vielä nopeammin. Joten toivomme, että me saamme aikaan nopeasti kompromissin tästä tekstistä, koska tätä kautta me saamme todellisia etuja pankkipalveluiden käyttäjille. Kiitoksia, olkaa hyvä. Esittelijä. Um, I would like to... Kiitoksia puheenjohtajan. Haluan kiittää Varjo esittelijää, samoin kollegoja puheenvuoroista ensimmäisessä keskustelussa ja aika konkreettisista ehdotuksista ja myönteisestäkin suhtautumisesta. Mielelläni keskustelen teidän kanssanne jatkossa, miten nämä hyvät ideat sitten otetaan tähän tekstiin mukaan. Muutama seikka vain. Vaikkakin esteiden poistaminen rajatultavista maksuista koskien kaikkia jäsenvaltioiden valuuttoja voisi johtaa todellisiin sisämarkkinoihin, mitä tulee vähittäispalveluihin, mutta samanaikaisesti hyödytettäisiin enemmän kansalaisia ja yrityksiä myös. Mutta samalla pitäisi olla varovaisia, että ei aseteta liian suuria kustannuksia maksupalvelun tarjoajille. On sellaisia argumentteja, että tämä voisi johtaa suhteettoman suuriin kustannuksiin niille palveluntarjoajille, joita tämä koskee. Ja tämä ei ylittäisi kuluttajien etuja. Ja sitten ehkä palveluntarjoajille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nostaa sitten hintoja toisaalla, että voitaisiin korvata nämä menetykset. Tämä sitten poistaisi tämän asetuksen tuomat edut. Teksti äh, teksti, jota tässä luonnoksessa on tehty, se käsittelee yli 80 prosenttia äh, transaktioista muista kuin euromaista ja Tämä on huomattava edistystä verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja tavallaan, jos ajatellaan tilannetta pari vuotta, pari vuotta sitten, kun teimme työtä verkkovierailukysymyksen parissa, tämä osoittaa, että joskus edistystä EU-ssa tapahtuu asteittain, mutta tietenkin suhtaudun avoimesti keskusteluun tältä osin mietintöä jos asetus ulotetaan koskemaan kaikkia tapauksia, niin se on varmasti välttämätön seuraava vaihe. Ja sitä pitää kuitenkin edeltää syvällinen analyysi tämänhetkisestä tilanteesta ja miten ehdotetut säädökset vaikuttaisivat käytännössä. Ja tässä tapauksessa samoin tarvitaan yksityiskohtainen vaikutusten arviointi. Tätä myös ehdotan mietintöluonnoksessa. luonnoksessa. Sitten mitä tulee valuutan muuntomaksuihin, olen samaa mieltä siitä, että tätä voidaan parantaa vielä, jotta saadaan aikaan suurempaa avoimuutta ja toivon, että näitä parannuksia keksimme tulevina viikkoina teidän kanssanne. Mitä tulee sitten tällaisen äh, riskitukeen antamisen. Se on todellakin riski ja siksi tässä mietinnössä puututaan äh, paljon muunto maksuihin, koska tämä on yksi kaikkein näkymät, äh, läpinäkymättömimmistä alueista. Minä ehdotan suurempaa avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja toivon myös, että saan kuulla teiltä hyviä ehdotuksia tarkistusten muodossa. Olen iloinen siitä, että jotkut teistä ovat ilmaisseet hyväksyntänsä tiukasta aikataulusta, jota olemme ehdottaneet, ehdottaneet, joten odotan mielenkiinnolla yhteistyötä tulevina viikkoina. Thank you. I read the timetable. Kiitoksia. Aikataulu on seuraavaksi tarkistuksen 14. syyskuuta mennessä, kello 12 mennessä. Sitten niiden keskustelu niistä 80 tämän jälkeen äänestys 5. marraskuuta. Ja sitten ilmoittaa tämä asia marraskuun ensimmäisessä täysistunnossa voidaan jatkaa sitten trilogilla. Hyvä, sitten seuraava kohta. Kyseessä on Italian kunnan Campione d'Italia sekä Lukanojärven Italian kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin Italia-alueeseen ja direktiivin 2008 18 EU-alueelliseen soveltamisalaan. Tämä asia käsitellään täällä yksinkertaisen menettelyn tavalla artikla 15, ja koska meillä on kova työtaakka täällä, ja tämä ei ole kovinkaan ristiriitainen aihe sinänsä sisällöltään, niin minä olen tässä esittelijänä ja teksti sinänsä ei mitään muutoksia vaadi komission ehdotukseen, jolla pyritään muuttamaan arvonlisädirektiiviä ja valmisteverodirektiiviä ottaen huomioon, että sisällyttään tämä kampionit ja Italia kunta ja Lukanojärven Italian alueet mukaan tähän EUn unionin tullialueeseen, koska tällä hetkellä ne ovat poissuljettuja EUn tullialueelta ihan maantieteellisistä syistä, koska tietenkin tämä on siis Sveitsin maantieteellisellä alueella – vaikka se on Italiallaan tavallaan kuuluva, niin tämä on historiallisesti perusteltu sillä tavoin, että se on poissuljettu EUn tullialueelta. Mutta kuitenkin Italia on nyt puuttunut tähän asiaan ja pitää asiaa enää, pitää sellaisena, että tätä ei enää tarvitse tätä poikkeusta, ja Italia on pyytänyt komissiolta, että ehdotettaisiin, että nämä kaksi aluetta otetaan EUn tullialueeseen mukaan. ja myöskin alueet, joilla noudatetaan valmisteverodirektiiviä. Ja tämän pohjalta komissio ehdottaa, kun katsotaan tätä Italian ehdotusta, että tämä, nämä kaksi aluetta myös poissuljetaan kuitenkin toisaalta arvonlisät direktiivin osalta, koska direktiivin osalta halutaan pitää tasavertaiset mahdollisuudet eri taloudellisten toimijoiden kesken Kampion Italiassa Sveitsissä. Joten tässä käyttäisin siis silloin Sveitsin arvon lisäjärjestelmää. Komission ehdotus vaatii muodollista muutosta alvidirektiivin, että 6.2 direktiivistä ö, poistettaisiin sieltä, eli ne laitetaan sitten 6.1 kohtaan, jolloin ne ovat siis alueet, jotka ovat tullialueella, mutta eivät kuulu arvonlisädirektiivin piiriin. Eli kuten totesin, minä tuen tätä erotusta. Ja lausuntoluonnoksessa pyydän neuvostoa muuttamaan tämän, tämän mukaisesti koska meillä on kaksi varjoesittelijää tässä paikalla. Ja ensimmäinen heistä on Sven Kiegold. No, tämä on yllätys minulle. Kiitos. Toinen italialainen äh, aihe. Meillä on paljon italialaisia aiheita näinä päivinä heti aamulla uutisissa aamulla ja iltakin päättyi Italian uutisiin. Me vihreät tuomme luonnollisesti kampiona. Äänäkö se on? Kuinka se lausutaan? Kampione, jaha. Grazie mille, presidente. Kampione d'Italia ja Lugano järvet eh, kuuluvat vesialueet Italian puolella – komissio ei ehdota, että otettaisiin nämä kaksi aluetta myös ALV-direktiivin alaisuuteen, vaikkakin nykyinen ALV-sääntöjen tarkistaminen antaisi mahdollisuuden tähän. Ottaen huomioon se, että Campionessa on ollut Italian suurin kasino ja suosittelenkin, että kaikki katsovat tämän kasinon valokuvaa, ja tämä meni, äh, tai teki konkurssin vain kuukausi sitten ja asetti silloin kunnan hyvin vaikeisiin talousongelmiin. Suhtaudumme skeptisesti kampionen mahdollisuuksiin taistella ALV petoksia ja veropetoksia vastaan. Joten onko järkeä, että nämä kaksi äh, Italian aluetta jätetään ALVn ulkopuolelle? Antaako se väärän merkin siitä, että veroasiat eivät ole tarpeeksi korkealla? säätelijän agendalla. Sen sijaan me ehdotamme, että miten komissio voisi äh, poistaa koko tämän listan eh, näistä eh, ALV-poikkeuksista, muun muassa myös kanaalin saaret, ja ottaen huomioon artikla 8 ALV-direktiivissä. Tämä on tärkeää myös eh, huomioiden reilu kilpailu, samoin kuin omat varat. Sen vuoksi haluaisinkin kehottaa komissiota selittämään meille nopeasti, miksi ne eivät ole käyttäneet tätä mahdollista toistaiseksi, mahdollisuutta toistaiseksi. Ei Kampionen kohdalla tai muiden poikkeuslupa-alueiden kohdalla. Kiitoksia. Ikävä kyllä komissiosta ei ole paikalla, mutta pyydämme heitä sitten kirjallisen vastauksen herra Kiikoltiin esittämään kommenttiin. Tämä ei ole ollenkaan normaalia, että he eivät ole paikalla. Joten voisimme myös kirjata. Niin, se on sitäkin, koska päätettiin, että koordinaattorin pohjalta, että, että käytetään yksinkertaista menettelyä tässä. Koska alun perin vaikutti ihan kiistattomalta asialta, mikään ryhmäkään ei pyytänyt sen käsittelyä. Jotenkin tämä takia, että me ei valiokunnasta näin läpi. Totta kai, jos tästä tulee ristiriitainen aihe, niin sitten voidaan siirtyä takaisin normaaliin menettelyyn. Ja sitten käydään kaikki tarpeelliset vaiheet läpi, niin kuin kuuluu. Mutta onko tämä, Sven, oliko sinne kaikki? Sitten toinen sitten joka on paikalla on Miguel Viekas. Ole hyvä. Ihan lyhyesti vain. Emme mitenkään vastusta tätä ehdotusta Italian hallitus, valtion tällaisen pyynnön esittänyt. Oletamme siis, että tällä tavalla voidaan parhaiten vastata paikallisen väestön ja alueen vaatimuksiin, joten emme vastusta. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei. Onko sinulla puheenvuoropyyntö? Niin ensinnäkin menettelytapaan liittyen. koska tämä on yksinkertaistettu menettely, kuten tiedätte. Meillä on 6. syyskuuta aikarajana. Jo, jos ei mitään vastusta tule tähän yksinkertaistettuun menettelyyn liittyen siihen mennessä, niin mennään suoraan sitten täysistunto äänestykseen ensimmäinen lokakuuta artikla 50 mukaisesti sisällön puolesta. Totta kai tämä koko asian status quo on se, että tämä Sveitsin alueella ovat Italian alueet eivät ole pelkästään valmisteveron ulkopuolisia, vaan myöskin tulialueen ulkopuolella. Nyt on tarkoitus ottaa tulijoille mukaan. Jos ei tehdä mitään, niin sitten se jää vain tulijoiden ulkopuolelle, niin kuin tällä hetkellä on. Joten Uskon, että joka tapauksessa olisi realistista nyt muuttaa tilannetta ja ottaa huomioon myöskin koko menettelytapa sitten. Mutta näin, tässä on oikeastaan myönteinen askel eteenpäin, että nämä alueet tuot mukaan tulli unionin alueelle. Ja tätähän minä tässä haluan tukea juuri komission ehdotusta. Mutta luemme tarkkaan sitten komission kirjallisen vastauksen ja tämän jälkeen arvioimme sitten, mitä seuraavia askeleita tarvitaan menettelytavan osalta ja mitä vaatimuksia tähän sovelletaan. Hyvä, kiitoksia. Voidaan mennä sitten seuraavaan kohtaan ja olen myöskin erittäin kiitollinen Peter Simon, joka ottaa tästä myöskin puheenjohtajan uijan haltuunsa. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm Hyvät kollegat, kun ottaa huomioon 10 minuuttia myöhässä. Aikataulusta mennään suoraan kohtaan 15. Tämä on myöskin yksinkertaistetun menettelyn alainen menettely, artikla 50 menettely siis mietintöluonnos hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen ja niin edelleen muuttamisesta. Esittelijänä Maletic Ivana annan teille puheenvuoron. Ensin kolme minuuttia ja sitten varjom esittelijät kaksi minuuttia kukin. E, Kiitos puheenjohtaja. Asetuksen tarkist, ehdotettu tarki, asetuksen tarkistaminen kun on kysymys hallinnosta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla sähköisen rekisterin sisällön osalta on hyvin tärkeää sen vuoksi, että tämä vanha järjestelmä harmonisoidaan uuden järjestelmän kanssa valmisteverotuksen alalla. Tämä on erittäin tärkeää, että nämä kaksi asiaa harmonisoidaan yhtä aikaa niin, että uudet järjestelyt direktiivissä vaativat sitä, että taloudelliset toimijat, jotka luvun viisi mukaisesti äh, siirtävät äh, tuotteita, jotka äh, on vapautettu kulutusta varten yhdessä jäsenvaltiossa ja sitten ne siirretään toiseen jäsenvaltioon, jossa niitä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin toisessa jäsenvaltiossa jotta voisi seurata näitä virtoja. Me luomme kaksi uutta kategoriaa tähän rekisteriin. Joten ilman näitä, tätä uutta muutosta, niin näitä uusia kategorioita ei voitaisi käyttää. Eli ensimmäinen on luotettavaksi tunnustetut lähettäjät, jossa on kysymys tuotteista, jotka on vapautettu ja sen lisäksi luotettavaksi tunnustetut vastaanottajat, jotka on rekisteröity vastaanottajaksi sellaisten valmisteveronalaisten tavaroiden osalta, jotka on jo luovutettu kulutukseen. Sen lisäksi tähän liittyy myös informaatiota näistä rekisteröinneistä jotka voidaan jättää tässä asiakirjassa Ähm, siinä voidaan jättää tyhjä kohta sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa, joka koskee määräpaikkaa. Ja tämä on äh, EU 23 artiklan direktiivin mukaista. Eli sen mukaan voidaan jättää määräpaikkaa koskeva kohta täyttämättä. Eli tässä on kysymys harmonisoinnista ja minusta me voimme tukea komission ehdotusta. Ei ole mitään tarvetta lisätarkistuksille ja että tämä mietintö voidaan hyväksyä yksinkertaistetulla menettelyllä. Kiitoksia Ivana sitten esittelijät ECRstä Kei Ramper, joka ei ole paikalla. Onko ECRstä joku muun varjoesittelijä paikalla? Ei näytä olevan. Sitten seuraavaksi Alde Edustaja, olkaa hyvä. Dear Mrs. Maletic. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Maletic, siis haluaisin tukea komission ehdotuksen ja siinä, että siirrytään tähän yksinkertaistaan menettelyyn. Yhteistyö hallinnollisen yksinkertaisen alalla, että käytetään sähköisiä tietokantoja, on asia tuen niin pitkälti, kun kaikki yksityisyyden suojaa koskevat huolenaiheet otettu huomioon ja että se on tämänhetkisen yksityisen suojalainsäädännön mukaista. Automaatio siinä, että valmisteveron alaisia tuotteita valvotaan automaattisesti, sittenkin tehostaa toimintaa, jota kyseiset viranomaiset voivat tehdä toimintansa paremmin. Kiitoksia. Thank you, Liebe. Kiitoksia, Liebe. Sitten vihreistä yleensä Moltiskot kato, mutta hän ei ole täällä paikalla, joten kun kukaan hänen tilallaan Haluatko puhua vielä uudestaan? Ei, kiitoksia. Voin kertoa teille, että... Anteeksi. They have no shadow. Heillä ei ollut varjoesittelijää tässä minun luettelun mukaan. Mutta totta kai voi Teo Pervaons puhua, jos haluat. But, uh, uh, lyhyesti. Maki- Mardelvo on meidän varjoesittelijämme. Hän pyysi minua korvaamaan häntä tänään. Hän on todella tyytyväinen komission ehdotuksista muutoksista, koska ne ovat linjassa tavoitteiden kanssa veropolitiikan osalta. Ja ensinnäkin ne myötä vaikuttavat siihen, että voidaan sulkea porsanreikiä estää veronkierron kiertoa. Sitten hän erityisesti arvostaa sitä, että tämä tapahtuu sitä kautta, että vahvistetaan hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Ja vielä lopuksi ehdotus vaikuttaa siihen, että voidaan yksinkertaistaa menettelytapoja. Ja sitten vielä digitalisaatio on tässä hyvä asia. Tämän takia kollegani on erittäin iloinen esittelijän mietintöluonnoksesta ja on hänen kanssaan samaa mieltä, että hyväksytään tämä kiistaton asia ja hoidetaan asia yksinkertaistetun menettelyn muodossa. Kiitoksia Per Vons. Anteeksi, muuttunut luettelossa niin ei ollut SND-varjoesittelijää mainittuna. Voin kertoa teille, että vastalauset voi esittää 6. syyskuuta saakka ja sen jälkeen sitten tämä laitetaan eteenpäin ensimmäiseen lokakuun täysistuntoon äänestystä varten. Sitten kohta 16. Euroopan unionin omat varat. Tässähän on myöskin lausuntoluonnos kyseessä. Budjettivaliokunta on tässä johtavana valiokuntana. Meidän esittelijämme on Ramon. Ramon, sinulla on puheenvuoro. Kuusi minuuttia, hyvä. Presidente, efectivamente se trata de una propuesta. Kiitoksia. Tässä todellakin on kysymys neuvoston ehdotuksesta koskien Eh, komission ehdotuksen pohjalta ja tätä kautta pyritään uudistamaan omien varojen järjestelmää EU:ssa. Puhumme siis todella kiinnostavasta tärkeästä kysymyksestä, koska kyse on miten siitä, miten EUta rahoitetaan, miten saadaan omia tuloja ja ollaan vähemmän riippuvaisia kansana on tärkeä ajatus. Tietysti näinä hetkinä, kun neuvottelemme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja me käsit, meillä on edessä valtavat haasteet EUn tulevaisuudessa ja ne vaativat kyllä rahoituksensa. Tässä ehdot, tämä ehdotus on tärkeä, mutta se on myös hyvin vaikea, koska meidän pitää tässä muistuttaa teille siitä, siitä, että kyse on ehdotuksesta, joka vaatii neuvostossa yksimielisyyttä. Ja meidän tässä parlamentin kanta, ei Ekonin kanta, niin kuin puheenjohtajakin muistutti, niin meidän lausuntomme parlamentissa, meitä vain kuullaan. Tämä kannattaa mainita tässä yhteydessä, koska näissä asioissa neuvosto toimii erityislainsäädännön to- nojalla. Tähän liittyy kaksi osaa. Ensinnäkin halutaan uudistaa omia varoja. Tällä hetkellä on sitten toinen puoli, pyritään luomaan uusia tulonlähteitä, mutta minun mielestäni, ja tämä näkyy myös minun tekemissäni tarkistuksissa, joita pyydän teitä nyt käsittelemään. Neuvosto mielestäni ei ole kovinkaan kunnianhimoinen siinä, miten on tässä luonut vain kolme luokkaa omia varoja. Ensinnäkin yhteisö, yhteinen yhdistetty yhteisövero, sitä kauttahan yritetään saada pieni osa tuloa myös EUlle. Sitten toinen osuus koskee päästökauppaoikeuksia ja kolmanneksi panos, jonka jäsenvaltiot voisivat antaa suhteessa äh, siitä, missä määrin kierrättävät mm, muovipakkausjätettä. Mä voisin leittää kiertotalouteen ja voitaisiin tarkoittaa vähentää tätä jätettä. Sitten minun tekemäni tarkistukset äh, seuraavat oikeastaan sellaista ajatusta, että pyritään suurempaan kunnianhimoon äh, sen suhteen, minkälaisia omia varoja voitaisiin kuvitella EUlle, vaikkakaan tämä ei tunnu kovinkaan helpolta ensinäkymältä, niin mielestäni on kuitenkin tärkeää, että otamme nämä mukaan parlamentin näkemykseen. Tässä ehdotuksessa tässä on neljä vaihtoehtoa. Ensinnäkin äh, eurojärjestelmän rahoitustulot. Tässä on kyse erityisesti EKPn voitoista ja myös Euroopan komissiokin käyttää näitä voittoja. Joku se korvaa eri jäsenvaltioille äh, sijoitusvakausjärjestelmän kautta, jonka kohdistuu maihin, joissa on korkea työttömyys. Siis nämä EKPn voitot ja Montin työryhmä jo 2006 teki muutamia ehdotuksia ja viittasi tähän vaihtoehtoon, mutta komissio ei kuitenkaan ottanut sitä huomioon ja meidän mielestämme se pitäisi ottaa mukaan. Sitten toiseksi mahdollisuus ottaa mukaan öö, joukkolainojen liikelasku. Yleensähän tämä otetaan huomioon parlamentissa ja se ajatus koko Euroopan talouspolitiikassa, että tarvitaan tasapainoinen budjetti EU:ssa. Se ei salli rahoitusoperaatiota, mutta varmastikin perussopimus ei estä, ei kiellä, etteikö tällaisia tehtäisi, kunhan vaan budjetin menot ja tulot ovat tasapainossa, joten Tämä pitäisi kyllä mainita, koska parlamentin minun mielestäni pitäisi olla kunnianhimoisempi tässä ehdotuksessa. Sitten kolmantena vielä sellainen mahdollisuus, vaikka tämä on varsin kaukana vaihtoehto, mutta kuitenkin parlamentin pitää ottaa tällainen mahdollisuus esille, että EU jossakin vaiheessa luo tällaisen eurooppalaisen valtiosijoitusrahaston, jonka kautta voidaan mahdollistaa sijoitukset. Tietenkin on joitakin suurvaltoja, jotka jo näin tekevät maailmassa, ja kun ajatellaan varsin alhaista korkotasoa tällä hetkellä, jos saataisiin sijoituksesta tuottoa, tämä voisi olla sellainen tuotto, tuo erä, jota eu pitäisi halveksia mitenkään. Sitten neljänneksi, tämä löytyy Montin kertomuksesta, vero, kun tuodaan sellaisia tuonteita, tuotteita maista, joissa jossa tuotannossa syntyy äh, paljon päästöjä. Näin tavallaan tässä mahdollistetaan tällainen ympäristöllinen polkumyynti. Tätä kautta tekstejä on muutettu, jotta voitaisiin helpottaa näitä pasarelausekkeita. Jos joku maa, jolla maalla on veto-oikeus omien varojen kohdalla, sitten on näitä tarkistuksia vielä. Ne kuitenkin siis liittyvät näihin neljään viiteen perusideaan, joita, te, joita yritin tässä kuvata. Many thanks, Ramon. Now... Kiitoksia, Ramon. Ja nyt kaksi minuuttia kukin varjoesittelijä EPPstä juuri valittu uusi koordinaattori Markus Fäbä. Ole hyvä. Kiitos. Äh, puhun Alan Lama Suurin puolesta. Kun minä sanon siis minä, niin äh, se on äh, Lama Suur. Hän on kirjoittanut tämän. Hän sanoo, minä haluaisin ennen kaikkea ensin kiittää esittelijää hänen hyvin tarkasta ja mielenkiintoisesta työstään. Me olemme kaikki samaa mieltä tässä suhtaudutaan, se on kriittinen asia Euroopan unionin kannalta. Brexit vaatii sitä, että me pyrimme löytämään innovatiivisia keinoja ylläpitää EUn budjettia ja olen samaa mieltä. Mitä tulee esittelijän ehdotuksiin, haluaisin kuitenkin ilmaista epäröintini liittyen näihin suosituksiin – jotka liittyvät omiin varoihin. Olen erityisen kriittinen, jossa halutaan käyttää jos halutaan käyttää eurojärjestelmä tulo lähteenä omissa varoissa. Ja sen lisäksi kaikki ajatukset siitä, että meillä olisi tällainen eurooppalainen äh, rahasto, äh, suhtaudun tähän kriittisesti, koska meillä on jo esimerkiksi ESIR. Sama koskee äh, myös esimerkiksi joukkovelkakirjojen käyttöä ja tässä siirrytään nyt kauas tästä itse aiheesta, joka on omat varat, ja pelkona, että siirrymme tässä liian kauaksi aiheesta. Mitä tulee sitten näihin äh, alennuksiin, niin äh, niistä olemme samaa mieltä. Kaikki korjaukset tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti, varsinkin sen jälkeen, kun Iso-Britannia äh, lähtee unionista – luonnollisesti mielenkiinnolla seuraan esittelijän eh, ehdotuksia pyytää komis, pyytän neuvostoa siirtymään tavanomaiseen lainsäädäntömenettelyyn omissa varoissa niin, että parlamentti voisi ottaa osaa tällaisiin neuvotteluihin ja tämä parantaisi koko prosessin avoimuutta. Odotan mielenkiintoista, eh, mielenkiinnolla jatkokeskusteluita. Tässä se, mitä Alan halusi sanoa. Thanks Markus for the... Kiitoksia ECR. Sitten ECRstä Ben Luke. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle esit- lausuntoluonnoksesta. Kaksi asiaa kriittisesti tähän, joka liittyvät juuri siihen, mitä kuulimme jo aikaisemmin täältä. Nämä ovat Tämä eurojärjestelmän tulot ovat oikeastaan kansallisen keskuspankkien varoja ja siis kansallisen järjestelmän käytössä. Ja eikä se päättäisi parlamenteissa sitten, että nämä varat saavuttaisiin taas EUlle, mutta mitä suoraa yhteyttä tässä ei ole eurojärjestelmään sinänsä. Sitten eurooppalainen valtion rahasto, tämäkään ei liity mitenkään näihin. Nämä monet kriittiset kommentit täällä, täällä komission otuksesta, joita pidän itse myöskin heikkona, niin haluaisin lisätä vielä yhden asian. Onhan niin, että komissio ei ole mitään todistettua siinä, että tämä, tämän hetken järjestelmä on huono. Sillä tämä systeri tuo ajattelu koskee vain sitä, että mietitään tässä omaa pk teosuutta mutta sitten, että me otetaan muita veroja tähän mukaan, tietenkin tässä voidaan tietenkin vain ajatella näin, mutta se vaan, se vaan monimutkaistaa tätä asiaa ja se vain tekee sitä vielä sellaisen, että se on enemmänkin altistuu fake newsille alvi on yksinkertaisena tavallaan periaatteessa hyvä, mutta ei ole koskaan kerrottu siitä, että me voidaan väittää, että, että alviverokanta ei sitten heikkenisi. Jos verrataan tätä standardi alvikantoihin, niin se murenisi siinä mielessä, että tässä, tässä sitten alennettaisiin, niin silloin myöskin EU-osuus vähenisi. Sitten yhteinen yhteisövero perustana on myöskin outo, koska, koska pyritään tässä enemmän yhteistyöhön, eikä tämä ihan kata kaikkia ja EU-jäsenvaltioita. En tiedä, miten tässä voisi sanoa, että EUn oma tulolähde. Ja sen lisäksi tämä projektihan on myöskin vaarassa, koska tässä puhutaan, että pelkästään perustaa yhdennettäisiin, mutta kuitenkin verohan on oikeastaan jäsenvaltioiden oma, omalla toimialalla, joten tämähän ei toimisi. Tietenkin muita kierrätyksiä tähän voidaan ottaa. No, tämä, vaikka tämä muovi, jäte, vero. Jos tässä pyritään vaikka käyttämään tätä EUn tulolähteenä, se on periaatteessa ymmärrettävissä. Mutta eihän tässä kerrota kanssa, kuinka mitenkä tämä aiheuttaja periaatteisiin huomioon. Jos tässä vaaditaan vaan pelkästään panoksia niitä valtoja, joilla on pienempi kierrätystaso, niin oikeastaan sitten kyllä he maksavat tämän, eikä, eikä aiheuttaja. Joten meidän pitäisi tässä järjestelmässä ottaa huomioon se, että ne todellakin kantaa sen taakaa, jotka ovat myös käyttäneet ympäristöelämän haitat. Kiitoksia, herra Luke. Sitten alle edustaja Tiri, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä mietintöluonnoksesta ja monista ehdotuksista hyvin kunnianhimoista tekstiä, ehkä liiankin kunnianhimoista. Tosiaankin meidän unionimme ei vain toimia kunnolla eikä palvella kansalaisten etuja niin kauan kuin se on riippuvainen jäsenvaltioiden rahoituksesta on aika nousta ylös ja vaatia suurempaa rahoituksellista itsenäisyyttä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä hyödyttäisi jäsenvaltioitakin, koska hyvät kollegat, omat varat tarkoittaa myös omia vastuita. Kuitenkin minulla on seuraavat kommentit vielä tästä. Ensinnäkin esittelijä mainitsee EUn valtiosijoitusrahaston. Mitä tämä oikein olisi ja mikä sen rooli olisi teidän mielestänne? Sitten toiseksi eurojoukkolainosta jaettu riski tar- tarkoittaa alempaa riskiä. Periaate toimii silloin, kun kaikki noudattavat sovittuja finanssipoliittisia ja budjettisääntöjä. Pelkäänpä kuitenkin, että tämänhetkinen poliittinen realiteetti tässä vaihtelee. Sitten kolmanneksi haluan olla määrittelemättä menoja Eh, tuloja tietyillä menokohdilla. Tässä yhteydessä ei ole tällaiselle sijaa. Sitten neljäntenä omien varojen lähteiden pitäisi olla olemassa olevia tulonlähteitä tämä pitäisi sovittaa yhteen Montin raportin kanssa, jossa on hyvin käsitelty ei uusia veroja, joilla rangaista, rangaistaisiin kansalaisiamme. En voi tarpeeksi korostaa sitä, että pitäisimme kiinni seuraavista. EUn menojen pitäisi aina olla omien resurssien mukaista. Jos lainataan rahoitusmarkkinoilta, se voisi vaarantaa kyseistä periaatetta. Kiitoksia huomiosta ja odotan yhteistyötämme tulevina viikkoina. Kiitoksia Liive. Seuraavaksi vihreän edustaja Ernest Urtasu. Uh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rama Haurea hänen mietintöluonnoksestaan, lausuntoluonnoksestaan. Me haluaisimme myös äh, vihreänä pitää hyvänä tätä ehdotusta omien varojen järjestämisen muuttamisesta. Tänä päivänä 80 prosenttia EUn budjetista rahoitetaan kansallisesti. Ja tämä nykyinen omien varojen järjestelmä ei ole avoin eikä oikeudenmukainen. Kaiken lisäksi nämä alennukset ovat epäreiluja ja vaarantavat solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Vihreät ryhmänä tukevat äh, näitä kolmea uutta äh, äh, omia varoja esimerkiksi päästökaupasta ja muoviverosta. Nämä ovat resursseja tai tällaisia lähteitä jota olemme kannattaneet jo vuosia. Ja meidän tavoitteenamme on, että meillä olisi EUn budjetti, joka voitaisiin äh, lähinnä äh, rahoittaa omista varoista äh, kansallisten varojen sijaan. Ja toivomme, että, että me, tai me tuemme sitä, että kaikki alennukset poistetaan, jotka koskevat joitain jäsenvaltioita ja niissä ei ole mitään järkeä. Emme kuitenkaan ole vakuuttuneita sitä, että nämä jäsenvaltiot tarvitsivat, tarvitsisivat viiden vuoden siirtymäkauden. Yleisesti ottaen me tuemme Hauren eh, eh, lausuntoluonnosta. Kuten sanoin aluksi, me tulemme kuitenkin tekemään tarkistuksia, koska me tar- olemme sitä mieltä, että tarvitsemme lisää omia varoja, jotta voimme vastata meidän tavoitteisiimme. Ja me voimme sitten keskustella täällä enemmän siitä, mitkä ovat parhaat mahdolliset lähteet. Meidän mielestämme me tarvitsemme lisää omia varoja, uusi energia, vero, liikenne, polttoaine, transaktio, jotta me voisimme saavuttaa tavoitteemme. Me haluamme myös nostaa omien varojen kattoa sen mukaisesti, mitä esittelijä ehdotti. Ja lopuksi meidän mielestämme ei saa olla verotusta ilman edustusta ja EU-budjetin tulisi myös heijastella EUn kansalaisten äänestysten lopputulosta. Tämä on hyvin tärkeää ja se näkyy ö, tarkistuksessa 14 esittelijältä. Kiitos. Thank you, Ernest. Next one for the... Kiitoksia Ernest. Sitten kuuedustaja Dimitrios Papadimoulos. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksen hän on tehnyt. Ja olen samaa mieltä näiden perusperiaatteiden kanssa, joita hän on muotoillut asiakirjassa. Parlamentti pitää olla se kunnianhimoisempi, kun katsomme omia varoja. Ja olen samaa mieltä monien varjoesittelijöiden kanssa, jotka ovat puhuneet ennen minua, jotka ovat vähän konservatiivisemmista puolueperheistä – lähtöisin. Uskon, että parlamentilla on tehtävänä olla kunnianhimoisempi neuvoston suhteen, kun ajatellaan, mitä päätöksiä me olemme tehneet täällä parlamentissa budjetin osalta. Parlamentti on sitä kantaa vastaan, jossa todettaisiin, että eurooppalaisen budjetin pitäisi aina koko ajan pienentyä. Ja että aina pitää käyttää mahdollisuuksia siihen, että voidaan kuivuttaa budjettimerta. No meillä on tämä taistelu ollut jo vuosikausia täällä nettomaksajien, nettosaajien kesken, joten te aina nettomaksajat vastaan nettosaajat taistelu on nähty täällä jo useamman kerran. Ja tämä johtaa vain pelkästään viivästymykseen, viivästyksiin. 27 jäsenen jäsenvaltion pitää valmistautua tähän Brexitin aiheuttamaan vaikutukseen – Täällä ei ole pelkästään monti raportin ehdotuksia pitäisi katsoa, myös tämän omia ehdotuksiammekin pitäisi esitellä. Uskon, että yleisenä henkenä pitäisi olla se, että omia varoja lisätään ja että kansallisia panoksia voidaan näin vähentää. Tältä pohjalta tulee tekemään, tekemään yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, kun pääsemme yksityiskohtaiseen keskusteluun kokouksemme osalta. Mutta uskon, meidän pitää käyttää kyllä ihan tervettä järkeä tässä. Voiko Euroopan unioni saavuttaa ne tavoitteet, joita se haluat saavuttaa, jos meillä ei ole oikeita varoja tähän? Miten voimme pystyä vastustamaan ilmastonmuutosta ilman varoja? Meillä on sosiaalista epäarvoisuutta, joka lisääntyy vaan. Erot vain kasvavat Miten tähän voidaan puuttua, jos samalla toteamme, että omia varoja ei voi lisätä? Ne, jotka vastustavat tätä, pelaavat tavallaan populistien peliä, joka, jotka pyrkivät tuhoamaan Euroopan unionin. Emme voi todeta, todeta, että olemme Euroopan puolesta, haluamme EU: niin haluamme eurooppaista sosiaalipolitiikkaa ja haluamme investointeja sosiaalisiin asioihin, haluamme ilmastopolitiikkaa, sosiaalista yhtäläisyyttä, mutta sitten kun puhutaan rahasta, niin sitten sanotaankin ei. Kiitoksia Dimitros. Ja sitten ENFn edustaja ei näe. Anemans Skerov olisi ollut edustajan. Annetaan vielä esittelijälle, Hamonille vielä kerran puheenvuoro, ole hyvä. Presidente, primero... Niin, minuutti riittää. Kiitän tietysti kaikkia puheenvuoroistaan varjoesittelijöitä ja muita. Olen tietoinen kyllä siitä, että tiettyä erimielisyyttä löytyy, mitä tulee itse Eurooppa-projektiin. Tiedän, että ehdotukset, joita olen teille tehnyt, pyrkivät antamaan EUlle enemmän rahoituskapasiteettia ja enemmän kykyä tai siis näin pystyttäisiin, EU voisi olla riippumattomampi jäsenvaltiosta. Tämä on tällaista ajattelutapaa, joka minun ryhmälläni on. Ja myös komissiolla ajattelee, ajatellaan samalla tavalla, koska omat varat, eh, niiden pitäisi nousta 8 prosentista 10 prosenttiin tai jopa 18 prosenttiin tulevina vuosina. Mutta jos tämä olisi mahdollista, niin sitten tässä täytyy ottaa vaihtoehdot käyttöön. Siis mitä komissio tässä tarkoittaa? Niin komissio toteaa, että sisämarkkinat ja miten pyritään vahvistamaan esimerkiksi yhteisöveron kautta ja miten otetaan arvonlisävero käyttöön. Tähän kaikkeen liittyy tiettyjä etuja. Tätä kautta EU haluaa kaikesta pienen tuloerän itselleen, siis näistä harmonisoivista tuloista. Ja miksi sitä pyritään harmonisoimaan? Koska tätä kautta, jos emme harmonisoi silloin, on tällaista epäreilua kilpailua monienkin maiden välillä yhteisöveron kohdalla. Tämä on tullut ihan selväksi. Jo neljä, tuntia, neljä vuotta olemme tutkineet asiaa erityisissä vero, verotusta käsittelyssä va, valiokunnissa ja tiedetään kyllä, kuinka tärkeää on toimia verovilppiä vastaan ja veronkiertoa vastaan. Tämä liittyy myös tähän mietintöön. Ja niin kuin Guen esitteli äsken, tot, eh, edustaja sanoi, ei tässä luoda uusia veroja, mutta jos haluaisimme, haluamme johtaa vaikka ympäristökysymyksissä, niin silloin meidän täytyy harjoittaa tällaista politiikkaa ja komissio ja neuvosto esittävät yhden jonkun luvun, esimerkiksi tämän luvun, luvun joka koskee muodin, muovin kierrättämistä. Se, joka vähemmän kiertää, maksaa eniten, ihan niin kuin herra Monti aikana ehdotti sellaista mahdollisuutta, että pieni osuus annettaisiin myös päästökaupan tuloista EUlle. Ja olemme ottaneet mukaan sellaisen mahdollisuuden, että vältyttäisiin ympäristöpolkumyynniltä niiden tuotteiden kohdalla, joita tuodaan maista, joiden hiilidioksipäästöt ovat varsin korkealla tasolla. Joten mielestäni nämä ajatukset ovat sellaisia, joiden pitäisi parantaa keskusteluamme ja Tiedän, että olemme hiukan eri linjoilla ehkä ideologista syystä joissakin mm, rahoituskysymyksissä ja myös Euroopan hankkeen suhteen, mutta uskon kuitenkin, että Euroopan parlamentin pitää olla kunnianhimoinen, kun se tästä asiaa käsittelee, siis omia varoja. Eurojärjestelmän rahoitus tuloja jo käytetään. Miksi tästä ei mainittaisi, jos kerran näin on? Ja komissiolla on säännöt, jotka liittyy tähän mm, investointien vakauttamisen ja miksi näitä välineitä ei mainita. Mutta luonnollisesti, ja pyydän anteeksi puheenjohtaja, koska tässä puhun, joka liian, puhun liukan, liian pitkään, mutta mielelläni keskustelen teidän tarkistuksista me pyrimme mahdollisimman suureen yksimielisyyteen, jos se vain on mahdollista. Ja jos ei, niin sitten se ei vaan onnistu. Kiitos. Thank you, Ramon. Kiitoksia, Ramon. Aikataulu on seuraavanlainen, että tarkistus voi jättää 4. syyskuuta saakka ja sitten keskustellaan niistä 8. lokakuuta ja sitten äänestys Ekonissa 8. tai 9. lokakuuta. Seuraava kohta listaa esityslistalla 17, eli oikeuden rikkomista ottaen henkilön suojelusta on kyse. Tässä on 21 ja 2 ja pana tutkintakomintoja kyseessä tietenkin myös periaatteessa. Me esittelijämme on Miguel Viegas. Juri on vastuvaliokunta ja 54 artikan mukaisesti rahoitus- ja verotusasioissa olemme vastuussa. Miguel, olepa hyvä, sinulla on puheenvuoro. Bom, eh, eu creio que estamos na presença de um relatório. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kyseessä on mietintö, josta varmaankin tavallaan on konsensus kyllä olemassa. Kaikki varmaankin tietävät, kuinka tärkeä tämä aihe on. Tämän takia olen myös erittäin optimistinen, että saamme konsoloidun tekstin aikaiseksi, joka heijastelee parlamentin kantaa. Edessänne oleva mietintö on sellainen tekstiversio, joka pyrii vielä parantamaan tulen ottamaan siinä erilaisia asioita huomioita, tulette vielä, vielä esittämään. Pyrin parantamaan määritelmiä. Tämähän on muuta asioista voidaan keskustella. Ja sitten ehkä soveltamisalaakin vielä voidaan laajentaa direktiivin osalta. Tähän tulee lisäksi vielä se tosiasia, että tämä teema – ei voi toimia, tämä asia ei voi toimia ilman, että jos ei oteta hallituksia myöskin vastuuseen tästä. Kyllä hallituksetkin tarvitsevat valvontamekanismeja, ja niiden pitää tapahtua rinnakkain. Jotenkin meistä on rahoittavaa nähdä, että tai rauho, mitä ei rahoita se, että aina ei suojella tarpeeksi hyvin henkilöitä, eikä, ja tämä voitinkin antaa meille viestin siihen suuntaan, että tämä ehdotus, joka meillä tällä hetkellä on edessämme, tässä voidaan sitten lähteä siihen suuntaan, että jäsenvaltiot eivät enää ole valvonta toimijana tässä. Ja sitten tässä on myöskin muitakin asioita, haluttaa halutaan vielä esille. Ensinnäkin on tärkeää, että taataan henkilöiden anonymiteetti. Meillähän on ollut jo kokemuksia muista henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet oikeuden rikkomuksista. Ja näiden henkilöiden pitää olla tietenkin täysin turvassa, jos hän tuottaisi ilmoituksia tai vihjeitä, vinkkejä, niin tämän takia tämän koodankin pitää olla hyvin selkeästi muotoiltu. Ja sitten vielä lisää kysymys, joka liittyy tähän aiheeseen, on ulkoisten ja sisäisten kanavien käyttö. Eikä saa sanoa niin, että yksi kanava on toisen eh, kanavan alla. Jos oikeuden rikkomisesta te, tekevä, eh, ilmoitus tekevä henkilö käyttää ensin sisäistä kanavaa vaikka tämän toimijan sisällä, niin sitten tämän jälkeen voidaan sitten siirtyä ulkoisiin kanaviin, kun yksi tie on viety loppuun. No en usko, että tämä vastaa todellisuutta kuitenkaan. Me olemme nähneet kyllä tästä asioita ja keränneet kokemuksia tämän suhteen. Joten meistä on ehkä mahdollista vielä parantaa komission ehdotusta tässäkin kohtaa. Komission ehdotus on tietenkin askel eteenpäin, mutta kuitenkin voimme jatkaa keskustelua ja tähän keskusteluun annetut kommentit voivat olla myöskin erittäin hyödyllisiä. Kiitoksia tästä Mikuel Vene Langen oikeastaan olisi EPPstä, mutta mutta hän ei ole paikalla, joten haluaako joku puhua hänen puolestaan? Ei näytä olevan. Joten sitten SNT edustajana Jeffe Kofot. Je... Onko Ole, oletko sinä hänen edustajansa nyt täällä, koska Jeppe ei ole paikalla? Ole vai ole? Kiitos. Puhun eh, Jeppe Kufuen puolesta. SND-ryhmä lämpimästi lämpimästi, suhtautuu lämpimästi komission tekemään ehdotukseen. Tämä on ehdotus, jota Juri valiokunnan esittelijä on vahvistanut äh, ottamalla äh, mukaan äh, vahvistuksia ja esimerkiksi prosesseja, joilla voidaan varoittaa rikkomuksista ja myös sitä, miten voidaan paremmin väärinkäytösten paljastajia suojella. tämän direkt, ehdotetun direktiivin perusteet ovat terveet. Ja ehdotut, tällä tavalla voimme vihdoinkin minimistandardien avulla taata sen, että hyvällä tavalla voidaan suojella väärinkäytösten paljastajia koko unionissa. Ja tällä annetaan myös mahdollisuus vielä vahvempaankin suojeluun. Tätä on tarvittu vuosikausia ja tämä parlamentti on nyt asettanut tai, tai on painostanut komissiota tekemään tällaisen ehdotuksen. Tämä on tärkeä askel eteenpäin ja tärkeä testamentti tämän valiokunnan työlle, samoin kuin erityisvaliokunnan työlle. Ekon valiokunnalla on erityinen vastuu varmistaa parempaa suojelua väärinkäytösten paljastajille Euroopassa. Pana Papers, Paradise Papers, LuxLeaks ja Danske Bankin rahanpesuskandaali. Me, ne on kaikki paljastettu väärinkäytösten paljastaj- kiitos väärinkäytösten paljastajien rohkean toiminnan. Ja ilman näitä väärinkäytösten paljastajia nämä rikolliset toiminnot olisivat voineet jatkua kauan. Muistuttaisin, hyvät kollegat, että tämä valiokunta on yksi tärkeimpiä valiokuntia näiden skandaalien paljastamisessa. Sen vuoksi meidän täytyy ottaa oppia aikaisemmista ja todellakin huomioida tämä opittu tässä direktiivissä. Perustuen tämän valiokunnan aikaisempiin tehtyihin töihin taksessa, takse kakkosessa, panassa sekä takse kolmosen työhön. Me tiedämme, että väärinkäytösten paljastajia on tullut esiin tilanteessa, jossa on kysymys monikansallisia pankkeja ja kirjanpitoyrityksiä, jossa on ollut rikollista toimintaa. Ja kuitenkin nämä yritykset äh, eivät ole saaneet mitään suurta rangaistusta. Me tiedämme, että jotkut potentiaaliset väärinkäytösten paljastajat toimivat, äh, jotka toimivat monikansallisissa yrityksissä, pelkäävät äh, tehdä paljastuksia ja Monesti nämä tilanteet voivat olla hankalia, varsinkin sisäisesti, mutta myös rajat ylittävästi. Me olemme nähneet, miten viranomaiset eivät ole onnistuneet tekemään yhteistyötä. Ja ne toimivat liian hitaasti, monesti liian hitaasti ja joskus jopa työskentelevät äh, toisiansa vastaan sen sijaan, että työskenneltäisiin yhdessä. Siksi pitäisi erityisesti keskittyä rajat ylittävään yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken. Ja esimerkiksi ulkoinen raportointi työn, täytyisi huomioida myös työntekijöiden edustus ja rajat ylittävän raportointia pitäisi vielä vahvistaa. SND-ryhmä on tehnyt työtä sen eteen, että vahvistettaisiin komission entisestäänkin esittämiä vahvoja suojelutoimia. Ja haluamme, että että erityisesti finanssirahoituslaitoksissa keskityttäisiin väärinkäytösten paljastajien suojeluun. Ähm, Kiitoksia Ole ECRn puolesta. Eikö edustaja ole paikalla? Joten seuraavaksi Alde Hamon. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Miguel Viegas ja erinomaisesta työstä. Mietintö on liberaaliryhmälle hyvin merkityksellinen, siksi me haluamme vahvistaa sellaisten ihmisten oikeuksia, jotka paljastavat väärinkäytöksen. Heillä on tärkeä rooli uuden lainsäädännön yhteydessä meidän pitää suojella heitä, jotka ilmoittavat unionin oikeuden rikkomuksista ja meidän pitäisi suojella heitä vastaiskulta, koska heillä ei ole samaa suojantasoa kaikissa jäsenvaltioissa. Näin voimme harmonisoida parhaimpia käytäntöjä jäsenvaltioissa ja koska olemme sitä mieltä tosiaan, että tämä on hyvin tärkeä asia. Edelleen meistä pitää viitata tässä tekstissä kyberrikoksiin, virtuaalirikoksiin ja myös, jo, myös jopa kyberterrorismiin. Siihenkin pitäisi olla jonkinlainen viittaus mukana. Mehän tiedämme, että tämän tyyppiset riskit ovat tulossa yhä huolestuttavimmiksi kysymyksiksi kansalaisten parissa heinäkuussa vierailimme USAssa ja siellä viranomaisten suurimpina huolenaiheina olivat kyberhyökkäykset enemmän kuin rahoituskriisi esimerkiksi. Ja olemme nähneet, että USA on pystynyt puuttumaan käyttämään hyväkseen monenlaisia välineitä ja poikkeuspolitiikka on otettu käyttöön, koska he pelkäävät tällaisia siviilihyökkäyksiä. Tämä on nähdään siellä pääuhkana ja meidänkin pitää ottaa tällaiset mahdollisuudet huomioon, joita uuden teknologian kautta syntyy. Sitten puhutaan, kun puhutaan EU-oikeuden rikkomuksesta, niin pitäisi viitata myös, jos tämä sopii muille ryhmille, että, eh, tai viitata siihen, että on monenlaisia EU-oikeuden rikkomuksiin, mitä tulee lainsäädännön siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön ja niiden, sen toteuttamisen käytännössä komissiollahan on meneillään yli tuhat rikkomusmenettelyä jäsenvaltioiden kesken, ja ne maiden nimet löytyvät nettisivulta. Muistuttaisin vielä siitä, että viime marraskuussa Mario Draghi täällä parlamentissa juuri tässä salissa Ekon valiokunnassa, hän oli aivan raivoissaan. Ainoa kerta, kun olin nähnyt pääjohtaja Dragin sellaisessa kunnossa. Hän syytti jäsenvaltioita siitä, että eivät ole täytäntöön panneet euroalueen vaatimuksia. Me puhuimme järjestämislainosta ja, ja hän sanoi, että ei ole toteutettu maksuviivästysdirektiivin määräyksiä. Tätä kautta on syntynyt näitä järjestämättömiä lainoja alun perin, näin hän sanoi. Ja sitten kun puhumme unionin oikeuden rikkomuksista, niin pitää puhua myös jäsenvaltioiden vastusta, kun pitäisi toteuttaa EU-oikeutta. Senhän pitäisi aina suojella ja levittää näitä parhaimpia käytäntöjä. Ramon von Kiitoksia Ramon. Kue ja EFT, osalta kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Hyvä. Sitten voin kertoa teille jatkomenettelystä. Ensinnäkin tarkistusten jätkypäivämäärä on 4. syyskuuta kello 16 mennessä. Haluan vielä huomauttaa, että tarkistukset voidaan jättää vain englanniksi, jos oikein nyt näen tämän täältä. Koska juuri jo äänestää lokakuussa. No tämä ei ole kovinkaan onnistunutta toimintaa, enkä tiedä, edes oikeudellisesti perusteltavissa, koska kyllähän jokaisen pitäisi pystyä käyttämään omaa äidinkieltään täällä. Sitten keskustelu tarkistuksesta 24. syyskuuta ja äänestys Ekonissa myöskin 24. syyskuuta. Ja sitten äänestys Jurissa, joka on johtava valiokunta 10. lokakuuta. Tämähän on se syy, minkä takia vain englanninkielisiä tarkistuksia voi jättää. Kiitokset tästä. Sitten ehdotetaan kohta 18 rajat ylittävät yhtiömuodon muutosten sulautumisten ja jakomisten osalta. Tämä meillä on tämän taustaluonnoksen esittely tänään. Täällä on esittelijänä Ole Ludvigson. Ole hyvä, ole. Kiitos puheenjohtaja. Tänä päivänä meillä on tarvetta edistää yritysten rajat ylittävää toimintaa sisämarkkinoilla ja sitä kautta hyödyntää sisämarkkinoiden potentiaalia paremmalla tavalla. Mutta on tärkeää, että kaikki toimenpiteet, joilla pyritään helpottamaan rajat ylittävää toimintaa, kulkevat käsi kädessä äh, hyvien suojelutoimien kanssa niin, että voi vaan välttää äh, väärinkäytöksiä, esimerkiksi vero- ja sosiaaliturvavelvoitteiden kiertämistä. Komission ehdotus on tärkeä ja, tärkeä ja se on hyvä keskustelun pohja. Minun lausuntoehdotuksessani olen yrittänyt keskittyä asioihin, jotka minun mielestäni kuuluvat Ekon valiokunnan vastuualueisiin. Ja sitä kautta sitten käsittelyt esimerkiksi hieman esimerkiksi työntekijöiden osallistumista. Tässä on kuitenkin tarvetta hieman selkeyttää tätä ehdotusta. Ja samanaikaisesti täytyisi myös ähm, tiukentaa suojelutoimia ja tukkia porsaanreikiä äh, ja et, huolehtia sitä, että tällä uudella direktiivillä ei helpoteta esimerkiksi veronkiertoa. Tämä lähtökohtana ehdotan, että meille tulisi uusi määritelmä sille, että voimme äh, tavallaan selvittää sen, mikä on keinotekoisten järjestelyiden määritelmä ja että jäsenvaltiot tällä hetkellä tulkitsevat sääntöjä usein epäjohdonmukaisesti. On tärkeää, että tällaista määritelmää ei voida kyseenalaistaa mitenkään ja että yritysten perustaminen olisi mahdotonta. Ja toivon, että tähän ot- otettaisiin, otettaisiin mukaan myös rajat ylittävien yritysten sulautumiset, koska tässä me tarvitsemme rajat ylittävälle toiminnille ja niiden säännöille harmonisointia, kuten esimerkiksi se, että että voidaan tukkia porsareijät paremman avoimuuden kautta. Ja ehdotan myös, että meillä olisi vaatimukset todellisesta taloudellisesta sitoumuksesta rekisteröinti maahan. Ja tämä siksi, että me yritämme parantaa oikeusturvaa ja estää esimerkiksi veronkiertoa. Komission ehdotuksessa puhutaan tällaista jälkiseurannasta, mutta se on kuitenkin viranomaisen tehtävä ja sen vuoksi olen esittänyt useita tarkistuksia tästä. Ehdotuksessa ei anneta mitään mahdollisuuksia kuitenkaan äh, tehdä tarkastuksia jälkikäteen. Tämä on hyvin tärkeää, koska ei aina ole mahdollista etukäteen nähdä, että kysymys on esimerkiksi keinotekoisista järjestelyistä. Ja sen vuoksi olen tehnyt äh, ehdotuksia, jotka liittyvät nimenomaan tähän, samoin kuin olen esittänyt sanktioita, jos vaatimuksia ei täytetä. Lopuksi voin todeta, että en ole ihan äh, vakuuttunut äh, siitä, että rajat ylittävien jakautumisten sisä, jakautumiset sisällytettäisiin tähän ehdotukseen. Ja eh, tässä jakautumista koskeva ehdotus kattaa ainoastaan rajoitetun määrän jakautumisia. Sen vuoksi ehdotankin, että tämä poistetaan ehdotuksesta. Minä odotan rakentavaa keskustelua kaikesta tästä tulevina lähiviikkoina. Tulen olemaan avoin ja joustava ja toivon, että muutkin näin haluavat olla. Minun tavoitteenani on mahdollisimman pitkälle löytää yhteisiä ratkaisuja, joita laajasti tuetaan. Silloin valiokunnan vaikutusmahdollisuudet ovat parhaat. Kiitos. Ähm, Kiitos Ule. Andres Schwabin nimissä Ans Anders. Kiitoksia että Haluaisin pyytää anteeksi Andres Schwabin mukaan. Hän ei päässyt paikalle johtuen aikataulusta. Nyt luen hänen kommenttinsa. Andres Schwab on tyytyväinen komission aloitteeseen, kun annettiin tämä erittäin tärkeä tuomioistuimen päätös vastapuoluudesta. On nyt aika, että lainsäätäjä luo oikeat juridiset puitteet, joiden kautta yritysten on helpompi sulautua, jakautua, muuttaa toimipaikkaansa. Sisämarkkinoilla on kuitenkin erittäin tärkeää, että tällaiset juridiset puitteet ovat johdonmukaiset suhteessa myös itse asiassa kehykseen ja ottaen huomioon lainsäädännön. Ja sitten lisäksi, jos tämä direktiivi hyväksytään, silloin yritysten ei pitäisi joutua huonompaan tilanteeseen, mitä tulee asettautumisvapauteen. Ihan niin kuin tuomioistus on asia tulkinut. Ikävä kyllä komissio komission ehdotus ei tätä varmista. Herra Schwab on, haluaa kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Siinä tartutaan tärkeisiin kysymyksiin komission ehdotuksessa jotka vaativat syvällistä tarkastelua ja keskustelua parlamentissa. Esimerkiksi Anders Schwabin mielestä ehdotetut artiklat 86c ja 160d koskien ehtoja, jotka liittyvät rajat ylittämään merkittäviin muutoksiin yrityksissä eivät hänestä ole vain ristiriidassa äh, oikeuskäytännön suhteen tuomioistuimessa jos oletetaan, että väärinkäytöksiä on ja se nähdään suhteettomana, mutta tätä kautta luodaan myös epävarmuutta johtuen epäselvistä juridista termeistä lisäksi. Kun puutut viittaan epä, epäreiluihin veroetuihin direktiivissä sekin on kyseenalaistettava. Kun otetaan huomioon käytännölliset juridiset vaikeudet, nämä artiklat loisivat tällaisia vaikeuksia, niin siksi EPVn varjoistelija on sitä mieltä, että ne kannattaisi hylätä. Ratkaisu, jota esittelijä ehdottaa lausunnossaan, ikävä kyllä ei puutu Andreas Schwabin esille ottamiin ongelmiin. Tämän lisäksi EPPn varjoesittelijä uskoo, että ehdotetut säädökset koskien riippumattomia asiantuntijoita, siinä mennään liian pitkälle lisäarvo syvällisestä tarkastelusta, jonka tällaiset riippumattomat asiantuntijat tekisivät, Äh, kun sääntö lisäksi suojellaan äh, toimijoita. Tämä on sitten siis kyseenalaistettava. Sitten tässä, niin kuin monissa muissakin osissa ehdotusta, säädökset poikkeavat äh, epäselvistä syistä suhteessa tämänhetkisiin sääntöihin koskien sulautumisia. Tässä muutamia ajatuksia, joihin kollega aikoo puuttua tarkistuksissa, Hän odottaa mielenkiinnolla tulevia keskusteluita ja yhteistyötä asian parissa. Kiitoksia sitten ECRstä. Tänne saa osa. Olkaa hyvä. przewodniczący, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä esittelijä, hyvät varjoesittelijät, hyvät naiset ja herrat. Hyvä esittelijä, voit luottaa ICRn e tukeen suurimpaan osaan tarkistuksiasi, koska ne näyttävät taistelevan veropetoksia vastaan. Myöskin näistä epäiset keinotekoiset rakennejärjestelyt, sitä me pyrimme myöskin vastustamaan. Tämä on suuri askel eteenpäin. ICRllä e kuitenkin on pieniä varaumia, mitä tulee tiettyihin konsepteihin. Ensinnäkin se yritysten jakautuminen, sitä ei se pitää jättää pois ulkopuolelle. Sitten tuosta seurantaa ja seuraamukset, tästä on uusi artikla, ja meidän näitä määräyksiä ei tarvita. Vaikka nytkin jäsenvaltioilla on olemassa hyvin tehokkaita toimenpiteitä kansallisessa lainsäädännössä, jotta voidaan rankaista näistä rikkomuksista, niin tämä on vähän niin kuin päällekkäistä nyt. Ei, tur, ei siis toinkaan, toinkaan tarpeellista, jopa turhaa. Ja sitten pitää myöskin ottaa huomioon työntekijöiden edut sekä myöskin sosiaalimaksut ja AY-liikkeen tilanne. Tässä on ihan sama juttu. Minulla on myöskin samanlaisia kommentteja liittyen siihen, että miten tätä riippumattomien asiantuntijoiden pitäisi toimia, kuten artikassa 86c on mainittu. Mutta tämä voin ottaa seuraavassa kokouksessa esille. Mutta kuten totesin, ECR tukee tätä, mutta tulemme tekemään tarkistuksia tähän lähitulevaisuudessa. Tulemme tukemaan kaikkien ne toimenpiteitä, joilla pystytään taistamaan vero, veron kiertoa, vastaan, joka auttaa jäsenvaltio tässä yhteydessä. Kiitoksia ja kiitoksia, että, ja näen, että tässä myöskin paljon vielä tehtävää, mutta myöskin hyvä, hyvä toivo hyvästä yhteistyöstä jäljellä. Kiitoksia Stanislav. Sitten Alden edustaja Ramon Tremosa, olkaa hyvä. Andres Mal, eh, Kiitoksia. Jälleen puheenjohtaja, ensin haluaisin kiittää ja onnitella esittelijä Ludvigsson ja hänen työryhmänsä työstä asiassa. Liberaaleille tämä on tärkeä asia, kun viedään loppuun sisämarkkinat ja syvennetään eurooppalaista integraatiota. Tämähän on suurin menestyksemme viime vuosilta, joka hyödyttää kansalaisia. Hyvin relevantti kysymys. Näin yritykset voivat vapaasti asettautua asettautua minne tahansa EUn alueella. Ja tämä on erityisen tärkeää tietenkin PK-yrityksille, koska ne yleensä kielteisesti kärsivät tästä tämänhetkisestä sirpaloituneesta kansallisesta lainsäädäntöjärjestelmästä koskien fuusioita ja yritysyhtiömuodon muutoksia. Komissiohan haluaa varmistaa veron veronkierron estämisen ja varmistan kaikki noudattavat verosääntöjä. Lisäksi se, että pyritään modernisoimaan rätyttäviä toimia digitalisaation kannalta, se on myönteistä, jotta voidaan vähentää kustannuksia juuri PK-yritysten kohdalla eri, kohdalla erityisesti. On tärkeää saada johdonmukaiset juridiset puitteet, jotta voidaan tehostaa sen markkinoiden toimintaa ja saada aikaan suurempaa varmuutta yrityksille silloin, kun ne toimivat rajat ylittävissä liiketoimissaan. Esittelijä keskittyy työllisyyskysymyksiin. Se on tietysti siis hy- hy- hyvä tässä on tarkoitettu, mutta liberaalit toimivat, että tässä, tässä tasapainotetaan verotuskysymyksillä ja sisämarkkinakysymyksillä lainsäädännössä. Jotkut tarkistuksemme tulevat kulkemaan tämän, tähän suuntaan. Me olemme myös sitä mieltä, että on hyvä idea käyttää riippumattomia asiantuntijoita tai ainakin kolmatta osapuolta arvioimassa toimia. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä jatkossakin, jotta voimme parantaa tekstejä ja saada mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen asiassa ennen täysistuntoa. Kiitoksia. Dank, Ramon. Kiitoksia Ramon. Sitten vihreän edustajana ei näe ketään täällä, mutta haluaako Sven Kiikold ehkä käyttää puheenvuoron tähän? Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. So first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että komission ehdotus siitä puuttuu ties, tietyllä tavalla tämän kaksoiskieli, tai se tavallaan kärsii siitä. Toisaalta on nämä tuomistumen tuomiot, joilla pyritään sitten tällä tavoin taas rajoittamaan näiden tuomioiden haittaa tästä työ rajoituksia paikalliselle kilpailulle. Mutta toisaalta sitten ehdotuksen markkinointihan on tavallaan se lisäisi tavallaan kilpailua niissä paikoissa ja kysyisi ja pyytäisi vielä sitä, että muutettaisiin tiettyjen toimijoiden päämaja tänne. Joten emme oikein ymmärtäneet sitä, miten sosiaalimarkkinatalous muka kilpailee jo olemassa olevien yritysten kanssa. Vaikka toisaalta kyllä Kyllä yrityksillä on omat velvoitteensa, kun he ovat paikalla jo täällä. Tämä on suuri ero. Ja uskon, että esittelijä on kyllä ihan oikealla uralla tässä, että me määritellään, mitä ovat äh, järjestelyt, jotka eivät ole luonnollisia. Ja kyllähän yritysten pitää kilpailla, eikä jäsenvaltioiden pidä kilpailla keinotekoisesti vero- tai työllisyyslainsäädännön aloitteilla, että yritykset muuttaisivat sitten liiketoimintansa tähän paikkaan. Ei, kyllä tässä tavallaan annetaan nyt vähän yhtenäismarkkinoille lisärauhaa, jotta eivät kansalaiset käännä selkäänsä eurooppalaiselle ajatusmaailmalle. Eli tavallaan voisimme vahvistaa sitä sanamuotoa, kun puhutaan keinotikoisista järjestelyistä ja taloudellinen toiminta. Ja katsotaan, että riippumattomien asiantuntijoiden kohta poistetaan. Ja haluaisimme enemmän avoimuussääntöjä myöskin erotuksen puitteissa, jotta tämä erotus taas lähtee oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Vielen Dank Sven für die GUE Martin Schirdewan. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Euroopan tuomioistuimen päätöksellä hän äh, on selkeytetty tilannetta ja sen vuoksi tarvitaan uusia sääntöjä, jotka liittyvät sekä yhtiömuodon muutoksiin, sulautumiseen ja jakautumiseen. Me haluaisimme painottaa poliittisesti jatkokeskusteluissa sitä, että ensin suojellaan työntekijän intressejä ja toisekseen mahdollisimman pitkälle suljetaan pois mahdollisuudet veronkiertoon. Sen vuoksi pidämme siitä, että mutta että me haluaisimme, että tästä esittelijän ehdotuksesta poistetaan kohta neljä. Sen vuoksi, että mekin näemme tässä vaaran siinä, että komission ehdotusta voitaisiin mahdollisesti käyttää väärinkäytöksiin. Samoin äh, siinä vähennettäisiin äh, yritysneuvostojen asemaa, koska tässä täytyy huomioida myös esimerkiksi AY-liike. Olemme iloisia myös äh, siitä, että tulee uusi määritelmä äh, vero- ja sosiaaliturvavelvoitteiden kiertämiselle, äh, anteeksi, keinotekoisten järjestelyiden määritelmä, ja että samanaikaisesti myös vahvistettaisiin työntekijöiden oikeuksia vaikkapa informaatioon. Ja sen vuoksi tulemme esittämään tiettyjä täydennyksiä esimerkiksi postilaatikkoyritysten kieltämiseksi ja veronkierron kiertämiseksi. Sen lisäksi me kritisoimme täysin kuin EP, toisin kuin EPP sitä, että me näemme, että tässä lausunnossa ei vielä olla ainakaan muutettu yhteispäätösmenettelyä sääntelyä työntekijöille äh, rajat ylittävissä äh, sulautumisissa. Tässä me tulemme vielä äh, sanomaan sanamme. Kiitoksia, koska Barbara Kapel ei ole täällä. Onko täällä enää fani, muu edustaja, joka voisi puhua hänen puolestaan? Okay. En halua puheenvuoroa. Dann darf ich zurück... No sitten voin palauttaa puheenvuoron esittelijälle Oolelle Teillä on loppupuheenvuoro tässä, puhe- tässä keskustelussa. Tack för ordet. Kiitos. Otan kiitollisena vastaan kaikki ehdotukset ja eri näkemykset siitä, minkä parissa me nyt työskentelemme. Ja voin taata teille, että tulen tekemään kaikkeni, jotta löytäisin järkevän ja hyvän sopimuksen, josta voimme tehdä kompromissin. Tämä on hyvin tärkeä asia ja siinä tarvitaan sitä, että meillä kaikilla yhdessä on halu löytää ratkaisuja tähän hyvin tärkeään ongelmaan. Joten kiitän tästä ja otan itselleni nyt kaiken sen, mitä täällä on sanottu ja olen ihan vakuuttunut, että löydämme ratkaisun. Kiitos. Äh, Kiitoksia Ole. Voin kertoa teille, että tarkistus ei jää, määrä on 5. syyskuuta kello 17 mennessä. Ja sitten keskustellaan taas täällä 8. tai 9. lokakuuta 2018. Ja sitten 18. elokuuta meillä on äänestysvaliokunnassamme. Ja Juri valiokunta tulee äänestämään 19. marraskuuta. Kiitokset kollegat. No nyt sitten koska puheenjohtaja Gualtieri tulee takaisin 4.30 ja hänhän vetää seuraavan kohdan keskustelun, joten pitäisi viiden minuutin tauon nyt tässä, jotta hän voi sitten johtaa puhetta tässä tärkeässä keskustelussa alkaa sen jälkeen. Toivottavasti ymmärrätte tämän ja toivottavasti meillä on hedelmällinen keskustelu, kun Jatkamme 4.30 valiokunnan kokousta.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 servir

Dear colleagues, let, let's resume. Hyvät kollegat, otetaanpas työtämme 2019 delegoidun ja täytäntöönpanosäännösten tarkastelu. Tänään katsomme näitä YLS toimenpiteitä. Kuten tiedätte, tämä on asetus, joka on tullut voimaan tammikuussa – ja 17. tammikuuta siis tämä on tehty ja sitten ensimmäinen tammikuuta 2019 se on voimassa siis. Joten tämä on ehdottoman tärkeää, että ennen tätä tietyt kakkostason toimenpiteet hyväksytään. Joten tänään keskustelemme monista teknisistä luonnoksista, toimenpiteistä – joita kaikki ovat nyt ovat tässä valmisteilla tällä hetkellä. Jotkut, jotkut näistä ovat osaksi valmistelun alla tällä hetkellä. Esman ja pankkivalvontaviranomaisen kanssa tässä on tekniset standardit YLS-ilmoituksista ja kuinka hakemukset tehdään kolmansien osapuolten noista, kuinka voidaan tarkastaa YLS-noudattaminen – ja EBAN standardit sitten Homer Keynes ja riskiluokituksesta. Tässä minulla on nämä kaikki YLS-määräykset ovat aika monen määrä määräyksiä, joten tässä on varmaan hyvä hyödyllinen ja pitkäkin keskustelu tulossa. Täällä on Steven Major, Esman johtaja ja Piers Haapen – pankkimarkkinoiden innovaatio- ja kuluttaja-asioiden edustaja pankkiviranomaisesta ja Felicia Stanieskos, joka on finanssipolitiikan niin kansainvälisten asioiden yksikön edustaja pääosasta FISMasta. On hyvä kuulla suoraan ESMalta ja pankkiviranomaiselta heidän esityksensä ja myöskin komission kannanotto tähän liittyen. Tiedän, että tässä on pyydetty hyvin aikaista hyväksyntää. Tälle tämä minä tuen tätä myös, koska se on tärkeää, että me olemme valmistuneet tähän määräaikaan, joka on lähestymässä kova vauhtia. Ja että meillä on tarpeeksi aikaa toimia ja olla valmiina. Joten aloitetaanpas Stephen Mayerin esittelyllä. Hänellä on viisi minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Thank you uh, very much. Uh, Kiitoksia puheenvuorosta Roberto. Ja niin kuin jo sanoit johdannossa, osa työtä on jo tehty tekniset standardit, mutta joitakin vielä pitää saada aikaan myöhäisemmässä vaiheessa. Kiitän kovasti Ekon valiokuntaa tilaisuudesta osallistua tämän päivän tarkasteluosuuten. Kuten tiedätte, sääntely on olen osa pääomamarkkinaunionin hanketta. Siinä annetaan avaintehtäviä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuulle sen kun asetus tuli voimaan viime tammikuussa, ESMA on paljon työtä tukeaksaan sen sujuvaa täytäntöönpanoa ennen kuin asetus tulee voimaan ensimmäinen tammikuuta 2019, niin kuin puheenjohtaja äsken sanoi. Näin toimiessaan viranomaisen tavoitteena on ollut ja tulee olemaan varmistaa, että yhteislaansaiteen tavoitteet saavutetaan. Puheenvuorossani tänään tulen käymään läpi päätekijöitä, arvoilumarkkinaviranomaisen viimeaikaisesta toiminnasta. Haluaisin aluksi korostaa perusperiaatetta, joka on johtanut ESMAn työtä arvopaperistamisessa. Halutaan varmistaa sijoittajasuoja, avoimuus korkealla tasolla ja mikäli mahdollista varmistaa, eh, että lisäsääntelyt taakka voidaan rajoittaa. Pitää varmistaa korkeantasoinen avoimuus. Se on yksi tärkeimmistä läksyistä finanssikriisin jälkeen. Ja miten arvopaperistaminen toimii stressiolosuhteissa. Minun mielestäni suurempi avoimuus arvopaperistamismarkkinoilla ja ylittävissä kysymyksissä voi parantaa edelleen luottamusta arvopermarkkinoihin ja vahvistaa sijoittajapohjaa äh, arvoperistamistransaktioilla ja edistää reaalitalouden tilannetta. 2018 heinäkuussa ESMA antoi ensimmäiset tekniset standardit komissiolle. Tätä kautta voidaan toteuttaa asetuksen YLS-periaatteita. Nämä tekniset standardit täsmentävät tiedot ja muodon, joka äh, arvopaperista täytyy olla käytössä kun ilmoitetaan asioista ESMAlle ja niiden pitää täyttää nämä YLS-kriteerit. ESMA samassa kuussa antoi toisen saarian teknisiä standardit, jotka liittyvät YLS-kriteereihin. Nämä sääntöluonnokset totesivat, että kansallisten viranomaisten pitää saada arviointi arvopaperistamisen tilanteesta noudattaako se YLS-kriteerejä, kun on yksi ainoa luvanantokohta, joka tapahtuu kansallisella tasolla. Tätä kautta voidaan varmistaa näitä arviointipalveluita kautta EUn. Lisäksi viime viikolla ESMA julkaisi muita teknisiä standardeja, jotka koskevat tietoihin, joita pitää antaa arvopaperistamisesta. Kuten tiedätte, aikaraja näille standardeille komissiolle on vasta tammikuussa ensi vuonna, niin kuin jo mainittiin puheenvuoron puheenjohtajan puheenvuorossa ESMA kuitenkin päätti priorisoida resurssejaan, jotta vie, voi aikaistaa tätä työtä, niin kuin selitimme kirjassamme komissiolle ja yhteislainsäädelle huhtikuussa tänä vuonna. Tällä tavalla ESMA tekee tietä ratkaisulle, jonka kautta vältettäisiin liiallinen taakka markkinatoimijoille, jotka joutuvat noudattamaan kahdenlaisia malleja, kun on nämä siirtymävaiheet käytössä asetuksessa. Vaikka arvostamme sitä, että julkistamismallit ovat yksityiskohtaisia, että saavutetaan tämä ratkaisu, niin nyt on todella tärkeää, että komissio hyväksyy tekniset standardit etenevät mahdollisimman nopeasti. Odotan myös, että ESMAn ponnistelu kehittää malleja, jotka ovat johdonmukaisia tämänhetkisten markkinakäytäntöjen mukaisesti, niin kuin EKPn äh, lainatason raportointialoite. Tämä tulee vähentämään kustannuksia kun markkinatoimijoilta viittasin näihin julkistamistavoitteisiin. Tätä kautta mahdollisesti sijoittajat, viranomaiset ja muut julkiset viranomaiset saavat tarvittavaa tietoa jotta voivat täyttää huolellisuusvelvollisuutensa ja valvontavelvoitteensa asetuksen mukaisesti. Koska arvopaperistaminen on niin heterogeenista toimintaa, ESMA on kehittänyt erityisiä malleja, joita katsotaan kaikkein yleisemmän tyyppiset kohdeetuusriskit EUn arvopaperistamismarkkinoilla mukaan lukien asunto, kiinnelainat, pk-yrityslainat ja autolainat malleilla pyritään myös kattamaan kattava tiedonanto etuoikeusluokista joukkolansa niiden rakenteesta ja tuotosta. Kun otetaan huomioon yksityiskohtaiset mallit, ESMAN piti tutkia järjestelyitä silloin, kun tietoja ei voida raportoida. Esimerkiksi arvopaperistamiseen voi liittyä lainoja, jotka laskettiin liikkeelle moni vuosi sitten, kun lainanantostandardit ja vastaavat sääntelyt olivat erilaisella tasolla. Tämä ei välttämättä ole mikään ongelma, koska vanhat lainat, jotka toimivat hyvin tälläkin hetkellä tilastotieteellisesti epä, epätodennäköisesti eivät pärjäisi jatkossa, mutta tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että julkistamisstandardissa pitää ottaa huomioon tilanteet, jolloin tietoja ei voida välittää. Standardit, joita käytetään, niiden pitää liittyä standardoituihin koodeihin, jotta voidaan raportoida tahoille ja selittää, minkä takia tietoja ei voida antaa joistakin kysymyksistä sitten vielä lopuksi viimeisenä kommentissa haluaisin kertoa teille Esman muista toimista, joita se on tehnyt rinnakkaisesti ja on kehittänyt yhtenäisiä sääntöjä, joita voidaan varmistaa kunnollinen asetuksen täytäntöönpano. Ennen kaikkea olemme tehneet työtä sen eteen, että Esman valmiuksia vastaanottaa ja julkistaa YLS-ilmoituksia parannetaan, koska suorista voidaan varmistaa vasta sitten, kun saadaan annettua YLS etiketti ja alhaisempi pääomavaatimustaso, jos tämä kerran ilmoitetaan ESMAn virallisella sivustolla. Sitten kun astus on voimassa, ESMA tulee jatkossakin tukemaan kansallisia viranomaisia ja on pyrki lähentämään valvontaa. Tätä käyttä voidaan varmistaa johdonmukainen YLS-puitteiston täytäntöönpano vielä lopuksi, kun käytetään hyväksi. Esman tämänhetkistä kokemusta valvonnasta. Esma tulee seuraamaan tämän valiokunnan tämä mandaattia mitä tulee niin kutsuttuihin arvopaperitieto rekisteriin. Haluaisin kiinnittää huomiona kuitenkin riittämättömiin budjettivaroihin 2009 budjettiesityksessä komission ehdotuksen mukaisesti, koska ensi vuoden budjettimenettely on vielä meneillään. Toivon kovasti, että Euroopan parlamentti tulee tukemaan ESMAan vaatimuksia saada tarvittavat resurssit niin, että viranomainen pystyy menestyksesti toimimaan ajoissa tässä tärkeässä työssä koskien kyseistä asetusta. Kiitän teitä huomiosta ne odotan kysymyksiä. Thank you very much. Kiitokset. Stevenille. Nyt seuraavaksi EPVn edustaja Piers Haaven. Kiitoksia puheenjohtajat, kiitoksia, että pääsin antamaan meidän kantamme tähän YLS-markkina-asiaan. Tämä on tärkeä asia. Me yritämme myöskin ESMassa kollegoiden kanssa tekemässä yhdessä työtä, että tuo voidaan tämä Euroopan päästään lainsäädäntö saada täytäntöön. Meillä on paljon tehtävää EPVssä. Meillä on 20 erilaista sääntö, säännöstöasiaa menossa. Kuutta katsotaan tällä hetkellä, jotta voidaan arvopapäistämismarkkinat painat kunnolla täytäntöön ja myöskin yöläisasiat kunnolla. Heinäkuussa myös kaksi erotusta, joilla pyritään katsomaan sitten näitä kuuden kuukauden aikaraja, mitä meillä on hyvin tiukka. Ja sitten YLSn suhteen meidän pitää yrittää näitä asiat, koska tämä on yksi tärkeä vaatimus, kun me pyrimme tekemään arvopaperistamista, että voidaan arvioida tätä kohdeetun olevaa riskiä. Ja tässä yhteydessä me olemme katsoneet sitä, että, että kuinka in, investoinnin toimintaa voidaan helposti helpottaa tässä ja kuinka yksinkertaista arvonpäästöjen toimintaa heidän kannaltaan. Ja tekninen sääntelytandardi, joka luonnosteltiin, niin siinä katsotaan myöskin, että myöskin yksityissektoria että julkista. Ja tärkein asia meillä on, että pitää löytää uusi hyvä tasapaino siinä, että on tarpeeksi tiukkoja sääntöjä, jotka sallivat sen, että voidaan homogeenisuuden osalta tavalla esittää edes työ, ja sitten tässä voidaan sekoittaa eri, eri laatuluotuksen omaavia lainoja. Ehkä meidän pitää tehdä kovasti töitä, jotta ei olla liian tiukkoja ettei joida sitten tiedä, että tämä myöskin taas tiivistää liikaa markkinoita. Ja tällä saattaa olla sitten taas huomattava negatiivinen vaikutus pankkeilla on liian suuret taseet. Jos katsotaan näitä homerikainisuussääntöjä, niin on tietenkin vaikea luoda juuri oikea tasapaino ilman, että, että keskustellaan heidän kanssaan tästä. Ja toivottavasti meillä on oikea tasapaino kyseessä. Ja nämä neljä vaatimusta homogeneisuudelta, jotka ovat teknisen sääntönsä niin pohjalta. Tätä pyritään takamaan se, että vastaamme tähän lainsäädännölliseen vaatimuksiin. Eli katsotaan että riskimahdollisuuksia ja sitten myöskin sellaisia maksuja, jotka on saanut kassavirtavaikutuksia ja sitten katsotaan erilaisia laatuasioita, jotka liittyvät tähän näin. Ja, ja sitten riskihallinta, tekninen sääntelystandardi, sitä tehdään myöskin. Te, pyrin paljon tekemään työtä tämän eteen, ettei mitenkään rikota markkinoiden toimintaa tässä. Me olemme tehneet tähän uusia määräyksiä, jos tulen puhumaan. Ja se on ainakin selkeämpää, että voitaisiin katsoa, että ettei tästä ole mitään hedging tai myyntitoimintoja, vaan pitäisi tehdä selkeämmän tekstissä esille, että liikkeenlaskija laskija ei pelkästään tee sitä, että liikkeelaskua sen takia, että voidaan riskiottaa huomioon. Ja työskin katsoa, että nyt voidaan ottaa huomioon erilaisia kohdeetuuksia tässä. Jotta tämä, tämä voitaisiin olla enemmän oikeusvarmuutta ja harmonisoida sääntöjä paremmin ja näin välttää myöskin lainsäädännöllisiä ongelmia. Teemme työtä kovasti ensi vuotta varten, eli teemme teknisiä sääntöjä Meillä luottoluokitusmallin osalta, että kuinka voidaan investointia auttaa tässä yhteydessä ja kuinka voidaan antaa sitten suunta, suuntaviivoja myöskin ää, vakuutusten osalta. Mutta tässä, tänä vuonna me pyrimme kaikkien toimien pohjalta siinä tekemään sitä, missä me tehdään jo näitä EPVn YLS-standardien luomista. Nämä ovat tärkeitä siinä, että voidaan nämä yöläiset kriteerit tulkita oikein. Ja että myöskin, että viranomaiset ja valvontaviranomaiset voivat toimia kunnolla. Teemme ESMAN ja OEPAN ja muiden kanssa kiinteä yhteistyötä. Voimme taata sen, että saamme sektorin kattavan johdonmukaisen lähestymistavan, että tämä toimii operatiivisesti. Kiitoksia mielenkiinnosta ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Kiitoksia ja sitten seuraavaksi Stanesko, komission edustaja. Thank you very much. Kiitos. Ja kiitos, että annatte meille puheenvuoron. On erittäin tärkeää että kehittää näitä arvoperimarkkinoita. Se on hyvin tärkeä osa pääomamarkkinoita myös. Uusi puitteisto on kattava mutta kattavuuden kanssa tulee luonnollisesti myös monimutkaisuus ja ykköstasolla komissiolta on pyydetty hyväksymään koko joukko teknisiä standardeja monilla aloilla, jotka koskevat STS-markkinoita samoin kuin arvopaperistamismarkkinoita kokonaisuudessaan. Joten selkeät tekniset standardit ovat tärkeät ottaen huomioon tämän 1,2 miljardin arvopaperimarkkinat EU:ssa. Ja sen lisäksi me tarvitsemme toimijoille oikeusvarmuutta niin, että voimme mahdollistaa myös kasvua. Ja siksi tämä astuu voimaan tammikuussa. Varsinkin YLS arvopaperistamisessa on hyvin tärkeää, että meillä on tekniset säätelystandardit, esimerkiksi ne, mitä Euroopan pankkiviranomainen on laatinut, sekä ESMAN laatimat tekniset standardit notifikoinnista, YLS, arvopaperistamisesta. Ja on myös erittäin tärkeää, että meillä on nämä ohjeet nimenomaan YLSstä. Mitä tulee sitten arvopaperimarkkinoihin kokonaisuudessaan, kaksi asiaa ovat erityisen tärkeitä – Ensinnäkin tekniset standardit, jotka selkeyttävät äh, informaation julkaisua investoinneille ja toinen liittyen äh, riskeihin. Joten on hyvin tärkeää, että nämä standardit ja ohjeet, suuntaviivat äh, saadaan täytäntöön pantua mahdollisimman aikaisin. Ja monet näistä standardeista on jo toteutettu ja komissio on seurannut hyvin tarkkaan valvontaviranomaisten työtä ja haluaisin kiittää valvontaviranomaisia niiden kovasta työstä viime kuukausina myös kesän aikana. He ovat laatineet tärkeitä asiakirjoja ja kuulleet asiantuntijoita ja he ovat todellakin yrittäneet toimia koko tällä laillisella sektorilla. Eli tässä on joissain asioissa jo päästy eteenpäinkin, mistä olemme kovin kiitollisia. Varsinkin mitä tulee tähän julkistamisvaatimukseen. Eli nämä seitsemän teknistä standardin luonnosta meillä on. Me työskentelemme nyt mahdollisimman nopeasti saadaksemme ne hyväksytyksi. Ja odotamme, että ajallaan seuraava teksti tulee, koska näiden hyväksyminen tulee olemaan tärkeää ajatellen markkinoiden to- toimivuutta. Uh, Kiitoksia. Ennen kuin annan esittelijöille puheenvuoron, niin budjettiäänestyksessä. Niin tämän tulos sanottiin, on oikeastaan kovinkaan myönteinen tämän osalta kuitenkaan. Kuitenkin pyrimme ja itse sitouduin tähän, että pyrimme parantamaan tilannetta tästä budjettivaliokunnassa, pyrimme tukemaan komission ehdotusta. Niin, anteeksi. Niin, hyvä. Paul Tang seuraavaksi. Yes, the first day back from holiday and we have this Niin, ensimmäinen päivä loman jälkeen ja sitten tulee näin valtavasti tavaraa eteen. Hyvä alku työvuodelle. Kiitän kovasti työstä pankkiviranomaisen ja Esman toimesta. Joskus teillä on vähän liian tiukkaa henkilöstön kannalta katsottuna kuitenkin olette nyt erittäin hyvää yksityiskohtaista työtä ja siinä kyllä varmasti tasapainottelua on välillä tarvittu. Arvostamme tätä kovasti ja kokonaisvaikutelma on, että tämä asia on oikean, oikealla suunnalla ja näin voidaan auttaa arvopaperistamismarkkinoita. Minulla on jotakin kysymyksiä, joissa, joita olen ottanut esiin täällä parlamentissa käydyissä keskusteluissa on tällaisia ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. En halua teeskennellä, että olen tutustunut joka ikiseen yksityiskohtaan. Sitä tietoa on niin valtavasti, niin kuin tässä sanoin, mutta on tärkeää myös varmistaa, että keskustelu, jota täällä parlamentissa käydään, se keskustelu heijastuu asianmukaisella tavalla toisen tason lainsäädännössä. Aloittaisin kolmannen puolen osapuolen luvanannoista ja selkeästä vaatimuksesta kolmannelta osapuolelta, tai minkä se vaatimuksen voidaan esittää koskien johtokuntaa, toiminnallisia takeita ja niin edelleen. Kysymys, joita, kysymys, joita tulee esiin, tämä ei ole, voi olla mitään, mitään rastiruutuun toimintaa. Miten varmistatte sen, että se, mitä te vaaditte kolmansilta osapuolelta, on sellaista, että sitä voidaan myös valvoa ja seurata. Ja jos ne eivät täytä vaatimuksia jatkossa, niin sitten toimiluvat vedetään pois. Onko se mahdollista? Tämä ei tietysti liity äh, teknisiin standardeihin, mutta tämä on tärkeä kysymys täällä parlamentissa. Ei haluta, että tästä tulee mitään kummileimasinta. Haluaisimme tästä vakuutuksen heti alkuun. Sitten julkistamisesta, tietojen julkistamisesta on sellainen mahdollisuus, että kaikkia tietoa ei ole saatavilla tai tiedot eivät ole hyvänlaatuista. Miten tartut tähän ongelmaan? Aivan erityisesti silloin, kun en nyt, jos sanotaan, että tietoja ei ole saatavilla, tämä on yksi tapa tietysti välttää ongelmia jos näin sanotaan, niin sitten keskustelu, keskustelu kerran käytiin täällä myös kerran energiamerkinnöistä. Voisi olla tällaista vihreää arvopaperistamista vaikka esimerkiksi autojen valmistuksen yhteydessä. On kuitenkin sellainen pelko erityisesti että ensimmäisen tason lainsäädännössä käytetään apuverbiä shall – osapuolet antavat tar- käytös saatavissa olevaa tietoa, mutta jos haluaa kehittää tällaista vihreää arvopyöritoimintaa, niin se on aivan ratkaisevan tärkeää, koska pitää alkurahoituksesta tulla ihan tärkeämpää ja merkittävämpää. Ja sitten varsin outoa, jos tämä ei olekaan mahdollista enää vihreässä arvopaperistamisessa, koska osalliset eivät välitä tietoja. Miten varmistatte, että tiedot, joita on käytössä, ne tiedot päätyvät myös eh, tietorekisteriin? Tämä on tällainen perustavanlaatuinen kysymys. Sitten näistä malleista, jotka liittyvät julkistamiseen, tämä on siis ratkaisevan tärkeää markkinoiden avoimuuden kannalta. Miten tällaiset mallit tai mallineet poikkeavat malleista, joita EKP tai eh, European Data Warehouse on käyttänyt ovatko nämä minimaalisia muutoksia vain. Olen vain tässä uutelias, miten olette määritelleet nämä mallit. Sitten homogeenisuudesta voin huomata, että tässä on tasapainoteltu. Täytyy sanoa, että meillä oli aika pitkiäkin keskusteluita parlamentissa siitä, kuinka paljon homogeenisuutta pitää olla kun ajateltiin näitä suuria eroja, ja ehkä jätämmekin tämä sitten pankkiviranomaiselle. Se voi tehdä tämän rankemman osuuden työstä. Mutta aina on kollegoja mukaan lukien minä itse, jotka korostavat riskien, että kyse on riskien lu- luonteista, jotka liittyvät näihin kohdeetuksiin. Ja minun on vieläkin vaikea arvioida sitä, miten homogeenisuuskriteerit Samantyyppiset tavat, omaisuuserän luokat vaikuttavat myös samanlaisiin eh, luonteisiin riskeissä ja kassavirtaan. Oletteko varma, että tämä johtaa tai voidaanko niputtaa vielä erilaisia omaisuuseroja, vaikka niillä on erilainen ö, eh, kassavirta tai erilaiset riskit. Sitten riskiin säilyttämisestä tässä on kyse tästä synteettisestä riskinsäätymistä. Täytyy itsekin etsiä tämä termi tunnustaan, koska alkuperäisessä oli mahdollista tällainen. Miten me varmistamme, että synteettinen riskin säilyttäminen äh, saa aikaan samat kannustimet kuin varsinainen riskin säilyttäminen. Tämä muistuttaa minua sitten näistä keskusteluista, joita kävimme parlamentissa me puhuimme asiasta myös pankkiviranomaisen kanssa, puhuimme horjusunnollisesta ja vertikaalista riskin säilyttämisestä ja mitä eroja niihin liittyy. Tämä pitäisi olla osa tätä uudelleen tarkastelua sitten jatkossa, koska jos ei ole ollenkaan tietoja saatavilla, niin olisi kuitenkin hyvä tietää, mikä on tämänhetkinen käytäntö, kuinka paljon käytetään vertikaalista riskin säilyttämistä, kuinka usein käy, turvaudutaan horisontaaliseen sen säilyttämisen. Mielestäni nämä ovat varsin erilaisia asioita edelleen ja haluaisin katsauksen tästä. Keräämmekö myös tietoja näistä kysymyksistä senkin takia, koska jos puhutaan julkistamistiedoista, niin pitäisi antaa minimitiedot ainakin, mutta riittääkö se meille, kun meidän pitää jatkossa sitten uudelleen tarkastella ja pohtia, minkälaisia piirteitä liittyy arvopaperistamiseen, kuinka monta kertaa on käytetty horisontaalista, kuinka monta kertaa äh, vertikaalia mallia ja onko ollut arbitraasia käytössä. Halusimme varmistaa nämä seikot ja tietoja tarvitaan todellakin näistä kysymyksistä tarkastelua varten. Sitten vielä julkistamisesta haluamme kovasti, että markkinoita, näitä markkinoita valvotaan ja seurataan, miten markkinat kehittyvät, mutta jos ne kehittyvät sitten, niin sitten – tiettyyn suuntaan. Ainakin tämä voi jossain mielessä olla haitasta, siis äh, rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta. Pystymmekö me valvomaan tätä ja keräämään koko, kokoamaan tietoa ja analysoimaan markkinatietoja ja näkemään, mistä päin riskejä kenties on tulossa. Onko tällainen mahdollista, jos pohditte näitä öö, teknisiä sääntelystandardeja. Kiitoksia. Sitten EPP edustajana Karasin edustajana hän on tavallaan varo, esittelijänä, mutta myöskin esittelijänä myöskin YLS-asioista, niin olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös kiittää vieraitamme, jotka saapuivat paikalle tänään keskustelemaan kanssamme. Ja pyytäisin erityisesti anteeksi herra Karasin puolesta, joka ei päässyt terveydyssyistä paikalle. Ja luonkin hänen huomionsa ja kommenttinsa ja hänen ehdotuksensa myös. Joten ensinnäkin, koska olen esittelijänä YLS-arvospaperistamisesta ja EPPn varjoesittelijänä koskien YLS-asetusta. Herra Karas, haluaisi kiittää teitä tämän päivän mahdollisuudesta käydä dialogia. Herra Karas haluaa korostaa, kuinka tärkeää kunnollinen valvonta on ja selkeät toimeksiannot ykköstasolla kun pyritään parempaan sääntelyyn. Hän, häntä kiinnostaisikin ottaen huomioon valvontaviranomaista, onko ollut jotakin puutetta, selkeyd- selkeydellisiä puutteita ykköstasolla, ensimmäisellä tasolla suhteessa toisen tason mandaatteihin tämän asian yhteydessä. Lisäksi herra Karas on tyytyväinen e-, edistyksen tasatu aikaan hiljattaisissa ehdotuksissa, jotka liittyvät teknisiin täytäntöönpano- ja sääntelystandardeihin, mutta tietysti vielä lisätyötä tarvitaan. Tämän takia hän haluaisi pyytää, että viranomaiset vahvistaisivat aikataulut koskien jäljellä olevia standardeja ESMassa ja sitten teknisiä ohjeistusta ESMasta ja miten muutetaan EMIR-asetusta. Ja tästä kommentti kaikilta valvontaviranomaisilta. Sitten hiljattain julkaistiin lopullinen mm, tekninen täytäntöönpano ja sääntelystandardi. Tästä muutama kysymys. Ensinnäkin ESMALta koskien RTS ja ITS koskien julkistamisvaatimuksista vaatimuksia alkuperäisen kuulemisarvion puolta koskien RTS julkistamismallia ei sovellettu arvopaperistamisen yhteydessä. Kuitenkin lopullisessa luonnoksessa teknisen sääntelytarjan kohdalla, että kaikki arvopaperistaminen vaatisi sitä, että julkistetaan samat tiedot saman julkistamisliitteen mukaisesti kuin julkislakin tasolla. Jos, onko tämä kuva asesta oikein ja miksi ESMA muutti tässä mielessä tätä standardiluonnosta sitten pankkiviranomaiselle koskien RTS ja YLS äh, homogeenisuuskriteereihin sen jälkeen, kun vietiin loppuun useita homogeenisuustekijöitä, sen lisäksi niin tämä voi huomattavalla tavalla vähentää arvopaperistamis vastuita. Voiko EBA varmist, vahvistaa, että ainakin yksi homogeenisuusfaktori pitää aina ottaa huomioon ja kun otetaan käyttöön mm, oleellisuuskynnykset, et, Tätä ei pidetty nyt välttämättömänä lopullisessa luonnoksessa teknisessä sääntelystandardissa. Sitten kysymys pankkiviranomaiselle riskin säilyttämisestä ja siitä tehdystä standardista. Voiko pankkiviranomainen ystävällisesti kertoa, minkä takia loppu lopullisessa standardiluonnoksessa kun on kyse synteettisestä arvopaperista, mistä siihen liittyvissä transaktioissa no, transaktioista, niin tässä ei otettu huomioon tätä äh, vaihtoehto b riskin säilyttämisessä. Lopuksi herra Karas haluaisi kuulla, onko komissiolla jotakin kuvaa siitä, muutetaanko näitä lopullisia sääntelystandardeja, joita ESMA ja pankkiviranomainen ovat ehdottaneet. Kiitän. vastauksista, jotka sitten välitetään jatkossa herra Karasille. Ja pyydän vielä anteeksi, että joudun itse tässä yhteydessä myös poistumaan. Thank you. Kiitoksia. Äh, anteeksi, liikaa paperia tässä ympärillä. No niin. Sitten en näe muiden ryhmien jäseniä täällä joten voin itse esittää kysymyksen erityisesti pankkivalvontaviranomaisille, pankkiviranomaisille. Haluaisin onnitella heitä sekä arvopaperimarkkinaviranomaista että pankkiviranomaista tehdystä työstä. teknisistä sääntöstandardeista ja teknisistä täytäntöönpanostandardeista, vaikkakin tässä on vielä paljon asiaa, jota pitää vielä analysoida tarkemmin analyyttisesti. Mutta myös tämä on hyvää työtä, näin ensivaikutelman ainakin. Mitä sääntely vaatii? Minulla on yksi erityiskysymys. Tekninen sääntelystä on homogeenisyydestä koska en ole nyt ihan varma, onko tässä osittainen sopeuttaminen kyseessä. Tämä tausta perusteluraportin suhteen ja sitten myöskin tämän erityisen teknisen sääntelystandardikappaleen kesken. Koska kappale, kohdassa 42 selitysraportissa selvitetään, että Tämä oli pitkä ja monimutkainen lause, ei halua lukea sitä, mutta tällä periaatteessa todetaan, että, että on olemassa tapauksia, jossa lainoja voidaan nähdä tavallaan yhtenä kohdeetuusluokkana. Vaikka, vaikka vakuutena, vaikka niitä pitää tavallaan sinänsä vakuutena tässä yhteydessä – ja kappaleessa 2a ja 3 ja artiklassa kolmessa, kolmessa teknisessä sääntelystandardissa en näe vastaavaa. Joten nyt kysynkin tässä näin, onko tämä ehkä minun lukutapani, joka aiheuttaa tämän ongelman, jos on väärä, vai onko tässä joku ristiriita kappale 42 ja artiklan kanssa. Ja EPV on nimeltä tärkeää, että tässä on tämä hyvin herkkä tasapaino. Koska lainojen pitää olla homogeenisia, mutta toisaalta sitten tässä ei näitä ole mekanismi, joka että me estäisi, että periaatteessa mukaiset lainat niitä arvopaperäistäisiin. Joten tässä on, tässä on vaikea tasapaino, mutta kysymys onkin, että oikeastaan mikä on teidän kantanne? Ottaen huomioon, että kappaleessa 8 ja artikassa 20 todetaan, täällä puhutaan vain yhdestä kohdeetuusluokasta. Ja 2 todetaan, että Tämä on oikeastaan samantyyppinen tai sama kodetus kuin kappaleessa 2 ja 2 A ja kappaleessa 3, artikassa 3. No tämä on kysymys teille ja oikeastaan komissiollekin samana tien. Okay. So if there are... Jos ei sinulla ole mitään kommentteja tähän, niin palataan tähän. Steven, ole hyvä, sinun ensin puheenvuoro. Thank you very much uh, for... Kiitos uh, näistä Ekonin näkemyksistä ja kiitos uh, sitä ymmärryksestä. Luonnollisesti teidän täytyy, te tarvitsette enemmän aikaa arvioidaksenne meidän tekemämme työtä, mutta nämä positiiviset huomiot olivat, lämmittivät sydäntä. Nyt muutamia vastauksia näihin kommentteihin. Ensinnäkin nämä julkistamismallit ja mitkä siinä eroa on nykyisiin käytänteisiin. No täytyy sanoa, että me olemme rakentaneet työmme hyvin pitkälti olemassa olevien mallien pohjalle, esimerkiksi EKP, niin Englannin keskuspankin ja muiden pohjalle. Ja sen lisäksi nämä on vakavaraisuusasetuksen vaatimusten mukaisesti myös laadittu. Joten samanaikaisesti on kuitenkin uusia vaatimuksia tässä asetuksessa, joiden, joita on heijasteltava. Ja tämä uusi asetus on selkeä ja myös tarkempi eh, liittyen eh, potentiaalisiin investoijiin ja julkisiin viranomaisiin ja heidän, heitä koskeviin sääntöihin ja, sääntöihin. Ja sen vuoksi tässä on hyvin että eh, säännöt tietovaatimuksista, julkistamisvaatimuksista ja se näkyy nyt näissä julkistamismalleissa. Joten todellakin olemassa olevat julkistamisvaatimukset ovat ohjanneet meidän työtämme, mutta samanaikaisesti eh, näitä malleja on sopeutettu asetuksen eh, pohjalta. Sitten myös tämä suhde eh, julkisten ja yksityisten arvopaperistamisten välillä. Tässä me olemme lukeneet tämän hyvin tarkkaan yhdessä myös komission kanssa. Ei ole mitään mahdollisuutta tai hyvin rajalliset mahdollisuudet tehdä ero yksityisen ja julkisen arvopaperistamisen välillä. Luonnollisesti liittyen julkiseen informaatioon tähän tulee ero, mutta liittyen se informaatio, mitä jaetaan erityisille investoijille, niin siinä tuskin on mitään eroa, varsinkaan ykköstasolla. Henkilökohtaisesti sanoisin, että olisi parempi, että tässä tehtäisiin suurempi ero. Joten toisa, osittain me olemme sen tehneet ykköstasolla, mutta henkilökohtaisesti olisin halunnut hieman vähemmän tiukat velvoitteet yksityisille. Toinen kysymys liittyy kolmanten osapuolten autorisointiin YLS-kriteereissä. Se, mitä me olemme tehneet teknisissä standardeissa, siinä on kysymys enemmänkin informaatiosta, jota on annettava niiltä, jotka haluavat tämän virallistamisen ja heidän on saatava tämä autorisaatio kansallisilta viranomaisilta. Ja Samanaikaisesti meidän valvontaviranomaisemme joutuvat myös tekemään hyvin tarkkoja arviointeja, eikä tämä nyt ole mikään rastiruutuun tehtävä. Me saimme konsultoinnista tiettyjä reaktioita liittyen siihen, minkälaista informaatiota on autorisaatiota varten toimitettava nämä, koska on kysymys erilaisista yksiköistä. Me emme näe tässä minkäännäköistä nopeaa autorisointi, autorisointijärjestelmää. Ja öö, meidän täytyy painottaa tätä valvontaa viranomaisen roolissamme. Mitä tulee tiedon laatuun ja missä määrin puututaan esimerkiksi siihen, että tietoa ei ole saatavilla. Tässä täytyy olla tasapaino yhtäältä siinä julkistamisessa, julkistamisen tärkeää ajatellen, miten tärkeä rooli ei-avoimuudella oli pankkikriisille. Ja sitten kuitenkin välillä on tietoinformaatiota, jota ei ole, eikä sitä voida raportoida. Voi olla kysymys hyvin vanhoista lainoista, ja niistä ei ole informaatiota olemassa. Ja jos sitä ei ole olemassa, mutta kuitenkin vaadit sitä ehtona, että voidaan jatkaa arvopaperistamista, niin silloin arvopaperimarkkinat, markkinoiden toiminta estyy. Eli silloin täytyy voida sanoa, että tämä informaatio ei ole olemassa, sitä ei ole saatavilla ja sitten Äh, voi olla monia erilaisia syitä, miksi jokin informaatio ei ole saatavilla. Mutta se, mitä näistä malleista näkee, on, että äh, joissain tilanteissa äh, ei ole mahdollisuutta siihen, että, että ei saada sitä informaatiota, ei ole jossain tilanteessa toisinpäin. Ja kokemuksen mukaan voimme sitten myös nostaa odotustasoa liittyen siihen, mikä on saatavilla ja mikä ei. Ja sitten toiseksi viimeinen kommentti. Täällä esitettiin nopea kysymys, onko homma hoidossa? Kyllä, se on hoidossa. Olemme raiteilla. Ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa me olemme me hieman myöhässä tämän riskin pienentämisprojektin kanssa Q3 eh, tämän vuoden osalta. Siinä olemme hieman myöhässä, mutta olemme tästä Ekonia jo informoineet. Kaikki muut asiat eh, ovat aikataulussa. Ja kun puhutaan siitä, että ollaan aikataulussa, no jos meillä ei ole budjettia valvontaa, niin silloin me emme voi valvoa. Paljon voidaan toki tehdä eh, sitä kautta, että vaaditaan paljon henkilökunnalta. Me olemme tehneet näin jatkuvasti, mutta olemme nähneet koko joukon lainsäädäntöehdotuksia, johon me emme ole saaneet lainkaan hen- uutta henkilökuntaa ja sen voidaan ehkäpä hoitaa homma kerran tai maksimissaan kaksi, mutta jos ei ole budjettia, niin sitten ei voida vaatia toimintaa. Joten haluaisin jälleen kerran tuoda tämän budjettikysymyksen esiin. Sitten vielä tämä lopuksi liittyen vakausriskeihin. Nämä ehdotukset kun ne menevät eteenpäin, te tulette saamaan niistä paljon enemmän informaatiota nimenomaan arvopaperistamisesta, koska tämähän liittyy myös äh, vakausriskeihin. Ja sen vuoksi tähän arvopaperistamiseen liittyy niin paljon asioita talouskriisin aikana. Ja tämä liittyy äh, myös äh, luottoluokitus toimiin ja muuhun. Mutta joka tapauksessa vuonna 2020 on tehtävä kuitenkin tällainen raportti markkinoiden arvopaperistamisesta, joten tästä tullaan tekemään raportti myös yhteislainsäätäjille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten EPV. Uh, Kiitoksia. Tuli hyviä kysymyksiä. Ensinnä esittelijän kysymyksiin tämä kommenttinen siitä, pystymmekö luonnehtimaan kassavirta. Juuri tällaista tasapainotusta puhun itsekin ja me olemme keskustelleet tästä pitkään. Ainakin me tulee kassavirtaan, miten eh, rahoituspuolen hoito eh, on tärkeä kysymys, kun tarkastellaan sitä homogeenisuustekijöitä, niin me varmistamme todellakin sen, että meillä on vertailtavia lopputuloksia. Ja jos sitten kysytte, voidaanko sopittaa laadukasta ja epälaadukasta lainaa, niin ei, voisimme olla tarkempia tai eriyttävämpiä, niin kyllä voisimme olla, mutta sitten tähän taas liittyy tämä kysymys hyväksyttävistä kohdeetuusryhmistä. Tämä on iso kysymys, voimmeko saada henkilökuntaa ja niin edelleen mutta mielestäni tällaisen tasapainon tässä löysimme. Sitten tulee synteettisen säilyttämisen. Tämä on hyvin tärkeä kommentti. Te sanoitte, miten tiedämme, miten huomioimme. Me kyllä pidämme tietoja rekistereissä ja Meille on todella kiinnostavaa se, että tulemme julkaisemaan uusia eh, julkistamista, raportointivelvollisuuksia arvopäistämisessä ehkä ensi viikolla. Tästä, tästä on tarkoitus kuulla sidosryhmiä. Ja sitten luotto, luoton laadun kautta voimme ymmärtää, minkälaista riskin on kyse. Voidaanko tätä parantaa? Se on sitä mielenkiintoinen kysymys ja siitä tullaan kyllä keskustelemaan tulemme antamaan näistä kysymyksistä tietoja. Sitten tuli kysymyksiä homogeenisuustekijöistä, voimmeko vahvistaa tiettyjä seikkoja. Ainakin yksi homogeenisuusfaktori kyllä pitää ottaa huomioon, kyllä näin on, mutta meillä on mitään oleellisuuskynnyksiä, kyllä senkin voimme vahvistaa. Sitten tuli kysymys liiallisista korkoeroista Meille tässä oli tärkeää, että liiallinen eh, spread ei ole mikään etuoikeusluokka eh, pääoma, anteeksi, pääomavaatimusasetuksessa. Me haluamme varmistaa jatkuvuuden työssä ja tämä ei ollut mukana aikaisemmissa standardeissa ja nyt ehkä sitä ei myöskään oteta huomioon enää. Sitten vielä viimeinen kysymys puheenjohtajalta. Se oli kaikkein vaikein. Kiitoksia siitä. Mielestäni Meille 28 artikla on tärkeä. Tarvitaan vain yksi homogeenisuustekijä. Voi luokittaa ne muiden kanssa. Voi olla tällainen alhainen luokitus tai korkea, mutta näitä kahta ei voida sekoittaa toisissa. Mielestäni tässä toimme ihan oikein. Kiitän vielä tästä kysymyksestä. Thank you. Um... Kiitokset. Niin toteatte, että teidän sanamuotoinen on siis ähm, tämä artikla kanssa kaksi mukainen, että tässä mitään ristiriitaa siis ole. Tämä oli se kysymys, jonka minä esitin silloin aikaisemmin. No, ehkä palaan tähän vielä myöhemmin. No niin, esittelijä, olkaa hyvä. Teillä on loppupuheenvuoro. Anteeksi, anteeksi. Komissio vielä ensin. Thank you. I, I won't... Kiitoksia, en puhu pitkään koska meillä otettiin kaksi puheenvuoroa. Yksi kerran Karas, varsin puolesta puhuva, puhut, puhunut henkilö, että mikä on tämä hyvä ajankohta hyväksynnälle. No me teemme tällä hetkellä menettelyyn läpi, että standardin osalta. No, sitten sisällöstä. Me olemme tehneet kiinteää yhteistyötä pankkiviranomaisen kanssa – tai, tai siis valvontaviranomaisten kanssa, koska periaatteessa olemme samaa mieltä sisällöstä ja luonnoksesta, mutta oikeuden katsa, katsaus tekee vielä kierroksensa ja se kestää. Sitten, mitä tulee yksityisten transaktioiden julkaisuun, julkistamiseen, tiedän, että tässä on loppukeskustelu, ja kompromissi on ollut se, että julkistaminen – kansallisille viranomaisille on sama julkisten sekä yksityisten transaktioiden osalta, mutta julkistaminen yleisölle on yksityisille transaktioille huomattavasti rajoitetumpi. Tämä on myös ihan reilu kompromissi. Kiitoksia. Onko muita kommentteja vielä? Hyvä, haluaisin kiittää meidän vieraitamme että otitte esille taas tämän sitoumuksen, että olet valmiita tekemään yhteistyötä budjettivaliokunnan kanssa, että voidaan myöskin ottaa huomioon se, mitä me olemme täällä, se mitä äänestettiin, että mennään oikeaan suuntaan ja että se hylkkäys tämän tarkistuksen osalta, että puolettaisiin neuvoston leikkaus, että se se ei tule automaattisesti komission tekstiä mukaan, mutta neuvoston tekstin siis. No, tämä on looginen seuraus, mutta enemmistö hyvä, hylkäsi tämän ehdotuksen. No, tämä on tekninen kysymys loppujen lopuksi, mutta tämä on budjettikohta, jota tulemme katsomaan ja pyrimme muuttamaan sen sitten yhdessä budjettivaliokunnan ystävien kanssa. Puhun suoraan siellä esittelijän kanssa, jotta voidaan saada tämä läpi viedyksi että voimme parantaa tilannetta ja voidaan ottaa huomioon teidän tehtävänne, että teillä on tarpeeksi resursseja näiden tehtävien hoitamiseen, että voitte nämä tehtävät tehdä. Kiitokset teidän työstänne, teidän selityksistänne ja jatkamme vuoropuhelua teidän kanssanne ennen lopullista hyväksyntää komission suunnassa. Voimme päättää tämän kokouksen tähän ja seuraava on, on kolmas syyskuuta maanantaina kello kolme. Kiitokset teille kaikille.